Iniziamo subito con eh, Sabine Laurel che eh, a nome di, di tutta la Commissione, cara Sabine, eh, grazie. No niin, tervetuloa ministeri Sabine Laurel. Kiitos kaikesta siitä työstä, jota olet tehnyt viime kuuden kuukauden aikana. Nyt kuulemme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 le programme général qui avait été euh, accepté concernait. Joten puheenjohtajuus on jatkunut saumattomasti, ollut hyvin tehokas ja, ja Lissabonin äh, sopimusta on äh, sovellettu yhteispäätösmenettelyssä. Ja haluan tässä yhteydessä kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä, joka on tapahtunut tämän kuuden kuukauden aikana. Aion käsitellä kuutta asiaa, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä Belgialle maatalouden uudistamisessa. Tiedän, että tässä, tällä alalla tehdään ahkerasti töitä. Belgian puheenjohtajuus oli jo valmistellut tiettyjä puheenaiheita joita komissaari vuoden lopussa käsitteli. Meillähän oli epämuodollinen kokous viime vuoden puolella. Paolo oli siinä mukana ja me kävimme läpi tiettyjä viimeistelyjä ja vahvistimme vielä jäsenvaltioiden tuella olennaiset kohdat. Eli me olemme täyttäneet velvollisuutemme ensinnäkin äh, maatalousministerin puolelta, mutta myös ulkopuolella. Joten me vahvistimme sen, että me haluamme pitää maatalouspolitiikan vahvana, kunnianhimoisena ja me toivomme, että tämä politiikka jatkuu kahden pilarin varassa, niiden ympärillä. Ensinnäkin Euroopan unionin täytyy tukea ruokaturvallisuutta ja samalla myös muita tavoitteita, esimerkiksi alueellista ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia seikkoja. Ja kaiken kaikkiaan pilarin, pilareiden tulee olla joustavampia. Ja kuten totesimme jo syyskuussa, koko politiikan täytyy olla selkeämpää, eli ensimmäisen ja toisen pilarin suuntaviivat tulee selkeyttää, jotta erityisalueita juuri kakkospilarissa voidaan täsmentää. Ja tämä koskee esimerkiksi yhteisrahoitusta. Olemme puhuneet markkinoiden epävakaudesta, hintojen epävakaudesta, vaihtelusta, tulojen vaihtelusta ja suurin osa jäsenvaltioista on muistuttanut meitä siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka, joka, jota uudistetaan, sen täytyy antaa keinot taistella paremmin vakauden ja viljelijöiden tulojen puolesta. Tulojen vaihtelevuus täytyy olla rajoitetumpi tulevaisuudessa, jos toivomme, että viljelijät edelleen täyttävät velvollisuutensa esimerkiksi ruoka- turvallisuuden puitteissa ilmastonmuutoksen myötä. Ja he voivat tehdä tämän ainoastaan, jos tulojen vaihtelevuus on rajoitetumpi. Me annoimme komissaarille aikaa, jotta hän pystyi valmistelemaan ehdotuksensa ja me kävimme asioita läpi, neuvoston asiat läpi marraskuussa ja pystyimme enemmistönä toteamaan, että olimme yhtä mieltä asioista. Järjestimme keskustelun päätavoitteesta, ensinnäkin ruokaturvallisuudesta, kilpailukyvystä ja 13.12. Tämä kävimme läpi ja Unkarin pääjohtajuus on sitten tai voi viedä tätä eteenpäin. Joulukuussa oli hyvin kiinnostavaa, arvoisa puheenjohtaja, niin jos te haluatte vielä työskennellä juuri tämän käsitteen ympärillä, haluaisin muistuttaa, että meillä oli kiinnostava työlounas, aktiivinen työlounas. Ehkä muistatte vielä komissaarin huomautukset aktiivisesta maataloudesta. Ja silloin Tosiaan kävimme läpi ne mm, ehdotukset, joita EUn piirissä jäsenvaltioissa tällä hetkellä on käynnissä. Joten se, mitä me haluamme juuri nyt määrittää, on paljon vaikeampaa, monimuotoisempaa. Toinen asia, joka oli yhtä tärkeä maitoalalla, maitoasiakirjassa, oli se, että 75 prosenttisesti pystyimme hyväksymään päätöslauselmat, neuvoston päätöslauselmat 27.9. annettu, ja niissähän Belgia antoi etusijan sille, että emme halunneet aivan tyhjästä lähteä, vaan pyrimme yksimielisyyteen. Kuitenkaan tätä sisältöä ei voitu hyväksyä, eli se jäi 75 prosenttiin me olemme tutustuneet komission ensimmäisiin ehdotuksiin AO-ryhmän tuloksiin. 13.12. näistä keskustelimme, tästä keskustelimme ja voimme todeta, että vastaanotto oli melko positiivinen. Tämän ympärillä on käyty keskusteluja ja on tiettyjä velvoitteita, onko rajoitteita esimerkiksi tuotantoprosentteina. Meidän kaikkien täytyy siirtyä eteenpäin, olla painokkaampia neuvotteluissa, annettava tilaa enemmän viljelyille. Kolmanneksi laatupaketti, joka oli myös puheenjohtajuuden päätavoitteissa. Olemme saaneet komission asiakirjan tästä, joka siis laadittiin 13.12. Mutta valitettavasti emme ole tässä pystyneet menemään kovinkaan paljon yksityiskohtiin. Kuitenkin laatupaketti on hyvin tärkeä. Pyritään laatupakettiin, joka kattaa maataloustuotteet eurooppalaisessa laatujärjestelmässä. Meillä on myös uusi markkinointi laatujärjestelmä ja meillä on myös sektoriaaliset säännökset tulleet mukaan ja se hyvä käytäntö, joka perustuu sertifiointijärjestelmän vapaaehtoisuuteen. Eli me lähdimme siis A korkean tason työryhmän raportista mietinnöstä. Se oli pohjana ja kävimme keskustelut ja toivomme, että tällä alalla Unkari siirtyy eteenpäin. Ja mitä tulee sitten seuraavaan kohtaan karjanhoitoon, me ole, pystyimme yksimielisesti esimerkiksi anteeksi, 29. marraskuuta, ei joulukuuta, yksimielisesti sopia päätöslauselmista, mikä on perusidea se on se, että me hyväksymme lainsäädännön, jolla vältämme riskit eurooppalaisella tasolla. Ja Saksan monopoli, joka oli ensimmäinen asiakirja Lissabonin sopimuksen kohdalla. Tähänkin on liittynyt positiivisia seikkoja, olen niistä hyvin iloinen, mutta valitettavasti emme kuitenkaan voineet päästä loppuun. Ensimmäinen asiakirja, josta puhuin, eli se, joka koskee geenimanipuloituja tuotteita ja joista komissaari Tali oli hyvinkin kylmäkiskoinen, erittäin varautunut, ollakseni diplomaattinen kukaan ei todellakaan halunnut sitten tällaisen ehdotuksen pohjalta työskennellä. Nämä samat keskustelut käytiin myös parlamenttitasolla. Ja sitten viimeiseksi valitettavasti en halunnut sisällyttää tätä marraskuun asiakirjoihimme. Eli tuet, kaikkein heikoimmat tuet. Silloin kun esittelin Belgian ohjelman, aivan suoraan sanottuna, juutuimme tähän asiakirjaan ja silloin vähemmistö lokerasi tämän kohdan. Tämä kohta on hyvin arkaluontoinen ja toivomme, että, tai toivoimme, että komission ja parlamentin kanssa pystyisimme työskentelemään edelleen ja toivoin, että komissio olisi tähän yhteisrahoituspuoleen palannut, mutta ymmärrän kyllä, että näin ei käynyt. käynyt. Ja ikävä kyllä, tästä emme päässeet yhteisymmärrykseen Belgian mielestä tämä oli äärimmäisen tärkeä kohta ja se kuului osana yhteisen maatalouspolitiikan sosiaaliseen pakettiin. Tämä, arvoisa puheenjohtaja, oli katselmus Belgian puheenjohtajuuskauden maatalouspolitiikkaan ja olen valmis nyt vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Grazie Sabine, davvero. Kiitos Sabin. Kiitos kovasti tästä menetelmästä ja tästä kaikesta sisällöstä, jota saitte aikaan omalla puheenjohtajakaudellanne. Nyt sitten jäsenten puheenvuorot. Ja kuten aina, ensin ryhmien koordinaattorit saavat puheenvuoron, sen jälkeen sitten kaikki muut. Albert Dess, EPPn koordinaattori, aloittaa. Kiitoksia puheenjohtaja ministerille kovasti kiitoksia tästä Belgian puheenjohtajakauden saavutusten yhteen, yhteenvedosta. Nämä asiat, joita teidän ne käsiteltiin, olette asiallisesti esitelleet ja, ja kiitän siitä, että olette hyvin hoitaneet. Tämä on aika eri, erinomainen saavutus, että teidän surkea poliittista tilannetta ei sinne puheenjohtajakauden mittaan millään muotoa huomannut työnne oli tehokasta, tehokasta ja hyvää. Sitten puhuttiin sitten yhteisestä maatalouspolitiikasta ja miksi sitä sitten ylipäätänsä pitää sitten jatkaa, vai tässä mainittiin elintarviketurvallisuus yhtenä päätekijöistä. On selkeä tarve saada siitä selkeän yleisnäkemys, ja itsekin totesit, että maatalouspolitiikkaa pitää jatkaa minkin sanojen mukaan tehokkaasti e, ajatellen e, kuitenkin tämän päivän e, rahoitustilannetta olette näköjään ajamassa ykkös- ja kakkospilarin erottamista ja, se, näis, ja ensimmäisen ja toisen pilarin väliin, tod, välillä pitääkin todella tehdä selkeä ero, koska tuo kakkospilari täytyy sitten rakentaa joustavammaksi maatalouspolitiikan uudistusta käsittelevän ohjelman esittelijänä. Olen tässä tähän asiaan perehtynyt hyvinkin perusteellisesti. Nyt 27 jäsen, jäsen, jäsenmaa puhuu tästä asiasta varsin eri äänenpainoin. Näkemykset ovat varsin eroavat ja me emme tietenkään voi jo pyörittää pelkästään Brysselistä käsin maatalouspolitiikkaa, jota sitten 27 maata kiltisti soveltaisivat. Olisin kiitollinen, jos vielä voisitte vielä selostaa mm, paremmin näkemystänne siitä, mitä tähän kakkospilariin tulisi mieleen, mielestäni sisällyttää. Voidaan muutaman tietysti näistä vielä ottaa sitten huomioon jatkoneuvotteluissa. neuvotteluissa Täällä on aika paljon muitakin kokouksia päällekkäin, mutta, mutta sitten haluaisin niidenkin puolesta, heidänkin puolestaan kysyä tästä hintojen heilahteluista, maataloustuotteiden hintojen heilahteluista, vaihteluista. Voidaanko tätä jollakin järkevällä tavalla rajata ja suitsia Ranskan puheenjohtajakaudella siihen, siihen oltiin tarttumassa, mutta sitten se jäi jonnekin. Nyt olisi hyvä, jos teillä olisi jotain omia ajatuksia siitä, millä, miten, miten tätä voitaisiin todellakin sitten vähän suitsia ja saisimme siitä sitten hyvää aineesta mietintöömmekin. Grazie Albert, Luis. Kiitos Albert. Seuraavaksi Luis Capula Santos. Signore ministre, também. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä teidän erinomaisesta työstänne, ministeri. Ja todella haluan toivottaa teille kaikkea hyvää poliittiseen ja henkilökohtaiseen tulevaisuuteen. Toivottavasti kaikista sisäisistä ongelmista päästään eroon. Te toimitte hyvin pätevästi maatalouskysymyksessä. Me olemme tästä hyvin tyytyväisiä. Ja huolimatta viimeisen puolen vuoden ongelmista kaikkialla maailmassa, erityisesti maatalousalalla, niin tämän puolivuotiskausi oli kuitenkin varsin rauhaista, mitä tulee YMPn harjoittamiseen. Ja sitten maitoalan päätelmät, jotka komissio on esitellyt niin niissä on ehkä vielä viilaamisen varaa, mutta nyt on kuitenkin mielestäni aloitettu hyvin YMPn uudistus. Ja nyt odotetaan neuvotteluita, jotka toivottavasti onnistuvat. Me olemme todella toiveikkaita asian suhteen ja odotamme innolla kollega Desin mietintöä. Meidän käsissämme on YMPn tulevaisuus ja meidän täytyy ottaa huomioon nykyiset ja tulevat haasteet ja osata mukautua niihin. En halua nyt lähteä keskustelemaan kanssanne tulevaisuudesta, koska tästä puhumme varmasti unkarilaiskolleganne kanssa, mutta halusin vain sanoa, että kiitän teitä erinomaisesta työstä, jota olette tehnyt. Me todella muistelemme hyvällä kaikkea sitä, mitä teitte. Ja varmasti voin sanoa tämän kaikkien valiokuntakollegoideni nimissä. Grazie Luis, la parola a George Lyon. Kiitos ja seuraavaksi George Lyon, koordinaattori. Uh, thank you, uh, President. Uh, could I too just... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin uh, onnitella Belgiaa uh, tästä hyvästä Euroopan asioiden hoidosta viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana kollegat ovat ja kehaisseetkin. Tämä koko prosessi oli hyvin vakaa ja monissa merkittävissä asioissa saavutettiin todellisia edistysaskelia. Nyt sit, mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikkaan sieltä, siihen liittyen komission tiedon, tiedonanto saati ja nyt sitten neuvostosta tihkuneen tietojen mukaankin siinä ollaan etenemässä sen uudistamisessa. Pari seikkaa. Oletteko sitä mieltä, että, että neuvosto todella haluaa oikeasti uudistaa ympiä vai, vai, vai onko kysymys pelkästään jonkinlaisesta hienosäädöstä? Budjetti ja rahoitus poliittisestikin ympin rahoittaminen tästä vuoteen 2020 mennessä tulee olemaan hyvin haastavaa. Ja sitten tietenkin me, meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla saamme sitten ryhtiä tähän politiikkaan, niin että siinä on, ovat selvät, selvät tavoitteet niin ikään. Erityisesti ää, ää, alueille, jossa tarve on suurin heikoimmin toimin tulevin ajoin. Myöskin sitten kilpailukykyinen ja kestävä maatalous on äh, epäselvä monelle. Siinä on ristiriitaisia ajatuksia. Ne ovat kyllä mielestäni äh, toisiaan täydentäviä eikä niinkään toisiaan poissulkevia. Äh, miten nämä kaksi tavoitetta teidän mielestänne Euroopan maatalouspolitiikassa tulisi yrittää saavuttaa? Ja tietysti suurin tietenkin esimerkiksi elintarvikkeiden määrän kaksinkertaistaminen 50 prosentin nousu vauhdissa elävällä maa, maapallon väestölle on tietenkin kaikkein suurin haaste. Tietää tulevaisuuden haastetta ilmaston muuttuen, muuttuessa näillä tällä mantereella ei välttämättä kyetä enää sitten saavuttamaan mutta vielä tiivistään, eli siis millä tavalla saisimme Euroopan maataloudesta kilpailukykyisemmän, mutta myöskin kestävämmällä pohjalla toimivan. Martin. Kiitos George. Nyt Martin Häusling. Hyvä ministeri, haluan onnitella teitä aivan kuten kollegani puheenjohtaja kautenne oli sinänsä onnekas, että kriisi hieman laimeni viime vuoden lopulla ja maataloustuotteiden hinnat nousivat hieman. Haluaisin puhua nyt vielä maidosta, koska mielestäni komission ehdotus, joka nyt on julkaistu ja jolla on tarkoitus antaa viljelijöille entistä enemmän oikeuksia, ei mielestämme ole riittävä. Ehkä tässä oli hieman nyt rohkeuden puutetta. Ja juuri tällä alalla todella ei uskallettu puuttua siihen, että sanottaisiin, että markkinoita täytyy säädellä, viljelijöiden pitää pystyä organisoitumaan ja se, mm, samoin pitäisi pyrkiä siihen, että maanviljelijöillä olisi elintarvikeketjussa parempi rooli. Tähän ei välttämättä tässä nyt päästy. Komission tiedonanto viime vuodelta oli monille yllättävä siinä, että se oli hieman odottamaton, eikä se ollut kovinkaan konkreettinen monelta osin. Mutta mielestäni tämä on hyvä asia, koska nyt me parlamenttina voimme ja olemme tänään käyneet nyt ensimmäistä keskustelua asiasta, niin me voimme nyt osittain muokata näitä puitteita, joihin komissiokin pyrkiä nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä maatalouspolitiikassa tapahtuu ja minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia meillä on. Ja kriittisesti tulee kuitenkin pohtia myös sitä, että meidän täytyy uudistaa YMPtä, mutta toisaalta emme vielä tiedä, minkälaiset rahoitusmahdollisuudet meillä tulee olemaan ja kuinka vakavasti jäsenvaltiot ovat valmiita rahoittamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Usein sitä kehutaan, mutta kuitenkin usein jäsenvaltioissa on halua leikata tämän alan rahoitusta. Eli nyt täytyy katsoa, mitä jäsenvaltiot todella haluavat. Ja ainoastaan silloin voi toimia, jos resurssit ovat riittävät. Kaksi asiaa on sellaisia, joissa meidän täytyy vielä tehdä lisätyötä. Täällä monet jo ottivat esiin elintarviketurvallisuuden. Sen rooli tulee olemaan huomattava lähivuosina ja samoin aihe, joka aiheuttaa kriisejä, eli äh, elintarvikkeilla keinottelu. Tämä voi aiheuttaa suuria heilahteluita maailmassa – ja siksi meidän Euroopassa, mutta myös muiden, tulee luoda oikeanlaiset puitteet. Se, mitä Ranska on ehdottanut, on mielenkiintoista ja varmasti tätä lähdetään työstämään niin, että loppujen lopuksi saadaan konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka voimme toimia asiassa. Mutta mielestäni tämä on siis maailmanlaajuinen tehtävä. Sitten yksi asia, jonka tekin otitte esiin, eli geeniteknologiapolitiikan uudelleen kansallistaminen. Ehkä voisitte kertoa hieman lisää siitä, mikä enemmistökanta on neuvostossa. On jännittävää katsoa, miten lupamenettelyoikeuksia käsitellään jäsenvaltiossa. Tämähän on sekä poliittinen että oikeudellinen kysymys, kun puhutaan todella lupamenettelyn uudelleen kansallistamiseen. Eli on mielenkiintoista katsoa, kuinka tilanne kehittyy neuvostossa, kuinka siitä äänestetään. Tämä tullaan näkemään tulevina kuukausina. Puheenjohtajakaudellanne saatettiin alulle monia asioita ja tärkeitä asioita käsiteltiin, niitä ei lykätty. Ja toivottavasti sama meno jatkuu tällä puheenjohtajakaudella. Kiitoksia. Grazie, grazie. Kiitos Martin. Nyt Lorenzo Fontana. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille. Haluan yhtyä näihin onnitteluihin puheenjohtajuuskaudesta. Belgia työskenteli todella hyvin. Meidän kannaltamme tilanne on se, että tämä politiikka varmasti noudattaa hyvin paljon laatuvaatimuksia, pyrkii niihin. Ja halusimmekin kysyä, kuinka tulevaisuudessa käsitellään esimerkiksi tuotteiden merkintää, kuinka te näette esimerkiksi vientisektorin Euroopassa, koska varmaankin tuolla alalla kaikkia Euroopan normeja ei kunnioiteta. Ja tämä on yksi niistä perustavanlaatuisista tekijöistä, joita tulee käydä läpi Euroopan maataloudessa, jotta järjestelmä ei haavoittuisi. Ja ne ehdotukset, joita on käyty viime aikoina, varmasti ovat hyödyllisiä myös tulevaisuudessa. Rubin. Kiitoksia seuraavaksi ja tämän ensimmäisen kierroksen loppuun Guesta, koordinaattori Rukins. Ja, paldies priekšsēdētāji. Es arī piekrītu tiem kolēģiem, kas iepriekš novērtēja Beļģijas prezidentūras laikā. Se, mitä Belgian puheenjohtajuuden aikana saatiin aikaiseksi, no, sen aikana tilanne oli se, että tulvia oli paljon ja luonnonolosuhteet olivat hankalat. Täytyy todellakin ponnistella, jotta päästiin suotuisaan tilanteeseen, siihen missä ollaan tällä hetkellä. Mielestäni Belgian puheenjohtajuus mm, yritti hyvin pitkälti puolustaa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta, sen linjauksia vuoteen 2020 ja myös sitä pohjaa, joka on jo olemassa Euroopassa. Ja mielestäni kaksi pilaria tulee edelleen säilyttää, ensimmäinen ja toinen. Toisen pitäisi olla demokraattisempi ja joustavampi jäsenvaltioiden kannalta. Tämä ei suinkaan ole helppoa. Tämä on tulevaisuuden kysymys. Esimerkiksi eh, ruoan hinta tavallisissa kaupoissa. Tässä suunnassa annettiin lupauksia, tehtiin analyysejä. Esimerkiksi tavaran toimittajat, eh, supermarketit, nämä suuret ketjut lupasivat yhtä ja toista, mutta tätä kautta kuitenkin helposti hinnat nousevat ja siksi analyysiä tarvitaan edelleen tällä alalla. 20-30 prosenttiahan ruoan hinta on viime aikoina noussut kautta linjan. Oikeastaan kaipaisin konkreettisempaa ja selkeämpää kantaa nyt, kun puheenjohtajakautenne on päättynyt. Mikä on selkeä kantanne esimerkiksi GMOn kohdalla? Voisitteko antaa meille hiukan toivoa ja kiitoksia? Grazie. Adesso io Kiitos. Nyt annan välittömästi puheenvuoron ministeri Lahrielille. Hän voi vastata nyt koordinaattoreiden kysymyksiin ja sen jälkeen jatkamme keskustelua. Ole hyvä, Sam. Kiitoksia. Yritän vastata oikeastaan teemoittain, en jokaiselle erikseen. Kiitoksia kaunista sanoistanne ja rohkaisustunne. Toivon, että todellakin työ jatkuu parlamentin ja neuvoston välillä tehokkaasti. Mitä tulee yleensäkin yhteistä maatalouspolitiikkaa? Eikö ensin pitäisi puhua budjetista ja sitten määritellä koko maatalouspolitiikka? Monet teistä ovat sanoneet, että ensin pitäisi määritellä todellakin yhteinen maatalouspolitiikka ja sitten budjetti. Tässä on vaikea lähteä eteenpäin. Molemmat ovat tärkeitä, mutta missä järjestyksessä? Budjetissa pitäisi tietenkin voida määritellä ne suuret tavoitteet, jotka maatalouspolitiikalla politiikalla on. Meillähän on montakin argumenttia yhteisen maatalouspolitiikan kunnianhimoiselle läpiviennille. Monet vastuuhallitukset ovat ilmaiset itsensä tässä varoja täytyy jakaa vastuullisesti esimerkiksi osa tutkimukselle. Meidän täytyy siis ensin määrittää yhteinen maatalouspolitiikka. Me kaikki yhdessä olemme voimakkaampia, ministerit, komission edustajat, komissaari. Meidän täytyy säilyttää yhteinen maatalouspolitiikka. Meidän täytyy säilyttää myös kunnianhimoinen budjetti. En kuulu niihin, jotka toteavat, että maatalouspolitiikka on 40 prosenttia kokonaisbudjetista ja tutkimukselle jää paljon vähemmän. Tämä ei ole hyvä lähestymistapa. On ajateltava, että ei kannata katsoa vain yhtä budjetin osaa tai EU-budjettia kokonaisuutena on myös tutkittava, katseltava kansallisia budjetteja meidän on pystyttävä antamaan välineet Euroopan tasolle, jos 27 valtion päämiestä esimerkiksi toivovat tiettyä panostusta tutkimukselle tai muulle. Meidän täytyy päästä tämä yli ja meidän täytyy ymmärtää yhteistyön arvoja. Kiitoksia siitä, että täällä todettiin, Belgian tilanne, mehän emme tiedä mihin olemme menossa, me pyritämme parantamaan, pyrimme parantamaan poliittista tilannettamme. Oma näkemykseni, poliittinen näkemykseni on se, että minä todellakin haluan taistella yhteisen maatalouspolitiikan puolesta ja sen puolesta, että myös löydämme ne taloudelliset keinot, jotka vievät sitä eteenpäin, jotta pääsemme nauttimaan edelleen laaturuuasta, monipuolisesta, monipuolisesta tuitteesta. Jos meillä ei ole keinoja siihen, että annamme tulevaisuudessa näitä palveluita, silloin kannattaa kysyä, eikö yleensäkin tavoite, jonka, joka sisältää kilpailukyvyn, kestävän kehityksen, jotka kuuluivat aivan ensimmäisiin teksteihin. Päämäärihän oli kolme, taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen tavoite. Yhteinen maatalouspolitiikka täytyy olla sellainen, että se voidaan sisällyttää näihin kolmeen tavoitteeseen. Mielestäni jos niihin ei päästä, silloin viljelijät eivät voi toimia esimerkiksi ilmastonmuutoksessa hankalissa olosuhteissa ja ottaa samalla huomioon muut ympäristöseikat. Silloin äh, todellakin viljelijät ovat äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Heidän täytyy pystyä vastaamaan, meidän täytyy antaa heille tilaisuus vastata näihin haasteisiin. Jos uudistukseen tai halutaan kunnianhimoinen uudistus ja siitä on oltava samaa mieltä. Se ei todellakaan ole helppoa, kun 27 jäsenmaata keskustelee yhteisestä maatalouspolitiikasta, mutta se mikä meillä varmasti on yhteistä on se, että haluamme muutosta, haluamme sellaisen budjetin, joka pystyy siihen, joka kattaa maatalouden hyvin. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että kaksi pilaria tarvitaan 20 prosenttia yhteistä rahoitusta ja muu yhteisrahoitusta. Jotkut kollegoistani haluavat 50 ja 50 prosenttia, jotkut taas 80 tai 20 ja 20 prosenttia. Tästä tulee keskustella edelleen, se tulee olemaan hyvin monimutkaista, mutta me neuvoston tasolla pyrimme siihen, mihin aina ollaan pyritty – eli että pääsemme kunnianhimoiseen uudistukseen, johon jokainen jäsenmaa voi yhtyä ja jonka puitteissa voidaan työskennellä ja jossa kakkospilari on tarpeen tarpeeksi joustava ja jossa otetaan huomioon myös erityisalueet, erityisluonteet. Minä näen kakkospilarissa esimerkiksi paljon kunnianhimoisempia ympäristöseikkoja kuin kaikki se, mitä tänään on todettu. Ja totta kai juuri kakkospilarissa on, on todellakin vielä enemmän korostettava ympäristöseikkoja. Me olemme puhuneet, tai puhuimme eilen neuvostossa innovaatiosta. Totta kai innovaatioita tarvitaan, mutta sen tulee sisältyä maatalouskäytäntöihin ja sitä tulee palvella myös kaiken uuden teknologian. Täytyy myös, myös voida tarjota jäsenmaille keinoja mm, erityisolosuhteiden ja alueellisten olosuhteiden hoitoon. Hintojen heilahtelun osalta olen samaa mieltä. Meidän täytyy todellakin pystyä vähentämään hintojen heilahtelua. Ja äh, Ranskahan tätä on korostanut ja tuonut esiin, että heilahteluongelmatiikka täytyy tuoda globaalisempaan keskusteluun. Esimerkiksi kuinka spekulaatioita, keinottelua vähennetään maatalouden alalla, kuinka käsitellä strategisia varastoja, kuinka esimerkiksi antaa interventiovälineet, joiden avulla voidaan paremmin käsitellä ongelma. Mm, tehän sanoitte, että olette hyvin pettynyt maitopakettiin. Monet ovatkin sitä mieltä, että siinä on menty liian pitkälle ja tämä on juuri se kaunis piirre eurooppalaisessa työskentelyssä, että tämä vaihtelee ja joudumme työskentelemään äärimmäisen tai äärimielipiteiden keskellä. Tämä on eurooppalaista työtä ja jos minun olisi pitänyt yksin laatia koko mietintö, se olisi ollut todella hankalaa. Täytyy voida antaa tiettyä signaalia eteenpäin, voida kehittää omaa työskentelyä, omia perusteita. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Mitä tulee taas geenimanipuloituihin organismeihin, mikä on lopullinen kanta tässä? Ehkä en ilmaisut itseäni tarpeeksi selkeästi me emme edes halunneet keskustella annetusta esityksestä, se joka oli käsiteltävänä. Se ei ollut edes keskustelun pohja, koska me, mehän esitimme tiettyä ongelmatiikkaa yhteismarkkinoiden, yhteismarkkinoiden alalla, tietyn, tietyt juridiset ongelmat, he haluavat pyrkiä yhteiseurooppalaisiin toimiin, jotta voidaan todeta, halutaanko niitä vai ei. Eli nämä kaksi oppositiota täytyy viedä yhteisymmärrykseen. Me emme todellakaan ottaneet kantaa, vaan siirsimme sitä eteenpäin. Aika kuluu. Viennin osalta olemme samoilla aaltopituksilla olemme varmoja, että tämä täytyy viedä eteenpäin maailmanlaajuisella tasolla, eli maailman kauppajärjestyksen kanssa. Me emme voi mennä tai kulkea ainoastaan turvallisuus- tai terveyssäännöstöjen puitteissa, vaan niin ja sitten vielä merkinnästä, merkin, tuotteiden merkintätavoista. Tiedän, että olette työskennellyt hyvin paljon alkuperäismerkinnän eteen. En ole sataprosenttisesti puolesta kaikkien tuotteiden kohdalta, kohdalla, kun puhutaan vienti- tai tuotteista. Eurooppalaista alkuperää olevien tuotteiden kohdalla kyllä, mutta kun halutaan, että kuluttajat osaavat lukea merkintää, varsinkin kun näitä järjestelmiä muutetaan, silloin tästä tulee aina vain vaikeampaa tavallisille kuluttajille. Anteeksi, että olen käyttänyt näin paljon aikaa. Sabina. No ette nyt mitenkään liikaa aikaa. Kiitos Sabin. Nyt jatkamme sitten muilla puheenvuoroilla. Ensin Erans Garcia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia entinen maatalousministeriön puheenjohtaja, ministerineuvoston puheenjohtaja. Teidän työnne on ollut erittäin hyvä kuuden kuukauden aikana ja nyt on tärkeää todella katsoa, mitä yhteiselle maatalouspolitiikalle tapahtuu. Te viittasitte tällaiseen aktiiviseen maatalouspolitiikkaan. On tärkeää katsoa, kuinka käsitteet todella mukautetaan niihin tavoitteisiin, joita meillä on. Eli meidän täytyy todella katsoa, että määrärahat menevät todella niille, jotka pitävät yllä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa. Ja nykyisten edunsaajien ei tule jäädä ilman varoja. Erityisesti nuorten aseman täytyy kiinnittää huomiota. Emme voi olla taloudellisesti ja elintarvikkeiden osalta riippuvaisia muista. Eli kaikki tämä on hyvin tärkeää, mutta erityisen tärkeää on se, että saamme aikaan kilpailukykyä ja kasvatuksessa ja maanviljelyssä tähän ei päästä. Niin kauan kuin meidän tuotteemme ovat tavallaan kakkosdivisionassa, kun taas tuontituotteet ovat ykkösdivarissa. Tuottajilla on niin paljon erilaisia esteitä, heidän on niin hankala tuottaa tuotteitaan toisiin maihin nähden, että ne, he eivät todella pysty kilpailemaan. He joutuvat maksamaan korkeampia hintoja, heillä on korkeammat, korkeammat standardit, he joutuvat maksamaan vedestä paljon enemmän kuin kolmannet maat, koska kaikki EUn tuotannot ovat paljon kalliimpia kuin ne hinnat, joita niistä vaadimme. Ja tällä emme pääse todella puusta pitkään. Ja itse olen sitä mieltä, että meidän tulisi vaatia kolmansilta mailta samoja standardeja kuin eu tuottajilta. Samoin tarvitsemme sellaisen valvontajärjestelmän, joka olisi todella tehokas, jossa otetaan hinnat huomioon ja joka todella toteuttaa sille asetettuja tavoitteita. Ainut asia, josta en ole tyytyväinen teidän puheenjohtajakautenne toimintaan, on se, että neuvostossa hyväksyttiin EUn ja Marokon välinen sopimus. Meillä on edelleen meneillään asian käsittely. Olaf on sanonut, että mm, tietyt hinnat ovat epäavoimia. Ja parlamentin vetomusvaliokunta on käsitellyt tätä asiaa. Ja pitäisi ensin ratkaista aikaisemmat ongelmat ennen kuin katsotaan tulevaisuuteen. Ja toinen asia johon ei ole pystytty puuttumaan, liittyy tämän sopimuksen soveltamiseen tietyillä alueilla. Tässä on mukana paljon sellaisia herkkiä tuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa sitten monille EUn tuotteille ja erityisesti eteläisen Euroopan tuottajille. Ja siksi en suhtaudu tähän myönteisesti enkä pidä hyvänä sitä työtä, jota tältä osin teitte kaudellanne. Bene, onorevole Tarabella. Kiitos sitten Tarabella. Mark. Cher Sabine, moi aussi je vais me joindre. Kiitoksia. Minäkin haluan onnitella työstä. Jotkut kollegat eivät ehkä tiedä, että Belgian maatalousministerin työtaakka on kaksinkertainen. Belgiassa maatalous on alueellistettu joten ministerin on otettava huomioon Flaamin ja Valonien eri alueelliset kannat ja olosuhteet. Kolme kohtaa. Ensinnäkin Belgian ministeri tietysti jatkaa omaa työtään, mutta EU-tasolla puheenjohtajuus loppuu. Ja haluan tässä yhteydessä todeta, että toivon todellakin, että maatalouspolitiikka tulee olemaan vihreämpää mm, tulevaisuudessa ja että taloudellinen, sosiaalinen osuus korostuvat. Mitä tulee siihen tahtoon, joka tässä mm, ilmaistaan siihen, että kaikki ympäristöseikat siirtyvät enemmän kakkospilarin piiriin, on hyvä ja mielestäni ympäristöarvoja pitäisi minä olisin oikeastaan halunnut, että ne olisivat ensimmäisessä pilarissa. Maitomarkkinoista totesitte, että on menty aivan liian pitkälle. Pitkälle toiset ovat olleet sitä mieltä, että ei. Mutta kuitenkin julkinen valta ja sääntely on tässä ollut kyseessä. Ja mikäli eh, korkean tason ryhmän eh, lausumat eh, ovat edelleen voimassa, niin silloin julkisen vallan todellakin on otettava asia hoitoonsa. Dioksiini on asia, joka oikeastaan on ollut meillä esillä Belgiassa jo 12 vuotta. Tässä todellakin puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta Strasbourgin foorumeilla. Tästä on puhuttu ja suurin osa tuottajista kunnioittavat voimassa olevia sääntöjä, mutta totta kai menettelyjä, menettelyt on tehtävä ankarammiksi ja kaikki ne, jotka jättävät noudattamatta näitä sääntöjä, heitä tulee rangaista. Nämä säännöt ovat jo sitovia maailmanlaajuisesti ja varsinkin meillä Euroopassa. Kiitoksia, rouva ministeri. Grazie Mark. E adesso... Kiitos. Nyt sitten Herbert Dorfman. Sind geschätzte Frau Minister, lassen Sie mich Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Tässä ihan lyhyesti muutama avainkysymys. Maito ensin ministerille. Kuten Häusling äsken mainitsi, hänen voin yhtyä, että, että, <clears throat> että tässä maidon tuotannossa ongelmana on se juuri se, että oikeastaan vain kolme tällaista ehdotusta tästä korkealla tason neuvotteluryhmästä saatiin ja, ja nyt kaikki viljelijästä meijeriin tuottajan on, tai tuotantolaitoksen on hyvinkin säänneltyä, mutta mitään ei sitten taas siitä eteenpäin. Se on hankala. Tässä tietenkin myöskin alalle pitäisi ohjata enemmän varoja, jotta sitten siitä tihkuisi enemmän myöskin tuottajalle. Tietysti Periaatteessa määritelmän mukaanhan viljelijä ja itse tuottaja ovat, ovat sama asia. Euroopassa on niin, että, että, että, että rahaa sitten tämän, tuotanto, tai tämän ketjun jossakin muussa vaiheessa löytyy kylläkin, mutta ei sitten siellä alku, alkuvaiheessa tietenkin peria- periaatteessa kuluttajan pitäisi saada sitten määritellä se, että mitä, minkä verran viljelijä saa, eikä jotenkin väliportaiden. Minusta niin ikään on erittäin ö, tärkeää yksinkertaista myöskin näitä tukimenettelyjä ja näitä alkuperämerkintäkysymyksiä. kysymyksiä ja merkintöjä kaitenkin ajatellaan suojattuja, ettei tällaista suojattuja tuotteita ja myöskin alkuperämerkintöjä sotketa toisiinsa komissiolta. Tästä asiasta on aika hyvä ehdotus. Valitettavasti sitten vuoristoseurat siinä ihan loppumetreille mm, syistä, jotka minulla jäivät epäselväksi jäi pois, jäivät pois kum, kummallinen tapaus sinänsä, enkä en saanut parlamentissa oikein sitä selvitystä. Sitten täytyy myöskin sitten selvittää se, mitä, mitkä vastuu, mikä vastuu sitten tuottajalla äh, on esimerkiksi alkuperämerkintä käytännön hallinnassa ja äh, käytännön toteuttamisessa. Vielä yksi e, kommentti vielä. <clears throat> Minua e, kummastuttaa oikeastaan se, että, että entinen e, viljelijäväestöstä keskustelusta nuorista viljelijöistä ei puhuta juuri alaistua sanakaan. Keskikähän on nousemassa kovasti, mutta nyt ja tietysti pikkuhiljaa tulee ala sitten siipumaan jo siihen, että tosi seikkaan, että nuoria viljelijöitä ei ole jatkamassa isänsä töitä. Se voisi, se voitaisiin tähän sovittaa tehokkaammin kakkospilarin rahoituskehyksiin. Minusta olisi erittäin tärkeää kiireellistä ajatella, miten saataisiin nuoret isännät innostumaan viljelystä. Grazie Herbert. E l'ultimo iscritto. Kiitos ja nyt sitten Anjo viimeisenä puhun, puh, puhujana. Uh, minister. Kiitoksia. Mainitte oikeastaan punaisen vaatteen härälle ilmastonmuutos. Haluaisin puhua itäisen Englannin sokerijuurikaskasvattajien tilanteesta – Mehän puhumme niin sanotusta brittisokerijuurikasta. Heihin vaikutti paljon tämä propaganda ilmastonmuutoksesta ja maapallon lämpenemisestä. Ja tämä tulos on todellakin iskenyt moneen rajusti. Tuhansia ja tuhansia hehtaareja ei nyt enää sovi viljelyyn niin sanotun kylmän ilmaston takia. Tällainen propaganda on todella vaarallista. Pitäisi tietenkin järjestää kansainvälinen konferenssi ilmastonmuutoksesta, jos näitä asioita halutaan käsitellä Kööpenhaminassa ja Kankunissa näitä todellakin käsiteltiin. Siellähän olivat jo ratkaisut menneinä vuosina. Mutta jos haluamme päättää ensi vuoden konferenssista, nauttikaamme pikemminkin hyödyistä. Eli me emme halua, että tässä, tässä tulee ristiriitaista tietoa viljelijöille. Kiitoksia. Bene, se non ci sono altri iscritti a parlare, direi che possiamo... Muita puheenvuoropyyntöjä ei täällä olla, joten voimme nyt päättää tämän keskustelun ja antaa loppupuheenvuoron Savin Laryelille. Vielä kerran kiitos ja olkaa hyvä. Ehkä aloitan tästä viimeisestä huomautuksesta eli ilmastonmuutospropagandasta. Jokainen voi siitä antaa oman mielipiteensä, mutta emme me nyt puhu sentään propagandasta, jos toteamme, että maatalous on ilmastonmuutoksen uhri. Ilmastonmuutos tai siihen liittyvät seikat ovat todellakin olennaisia minä en halua missään nimessä järjestää mitään kokousta ilmastonmuutoksesta, pikemminkin kuuntelen asiantuntijoiden mielipiteitä tai belgialaista tutkimustyötä tältä alalta. Mutta tutkimuksen tulee olla tieteellisellä pohjalla. Mutta haluaisin vielä käsitellä kahta muuta puheenvuoroa. Ensinnäkin aktiivinen maatalous. Tämä on kiinnostava käsite kun puhuimme tästä, tai kun puhumme tästä maatalousministeriöiden kanssa, minusta oli aina mielenkiintoista kuulla se, että on tarve määrittää tämä aktiivisuus, mitä se tarkoittaa aktiivinen maatalous ja mikä ei ole, mikä ei kuulu maatalouteen. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä siitä, että viljelijä suorittaa tiettyä toimintaa, joka kuuluu maatalouden piiriin. Eli me olemme kaikki näistä asioista tietysti samaa mieltä. Sitten jonkin verran vähemmän, kun puhumme eläkkeelle siirtyneistä viljelijöistä. Mutta mitä taas parlamentin piirissä asiasta ollaan mieltä, varmaankin jäsenmaille annetaan mahdollisuus tässä ilmaista itse, itsensä. Ja sitten jos puhumme uuden yhteisen maapolitiikan määrittämisestä, meidän täytyy ensinnäkin muuttaa joka toinen tai kolmas vuosi pelisääntöjä. Mutta kun pyrimme vuoteen 2020 asti, on pakko miettiä yhteistä uutta maatalouspolitiikkaa siten, että tavoitteena kohderyhmänä ovat nuoret viljelijät siten, että heidän asemansa on turvatumpi, koska muuten olemme epäonnistuneet koko tavoitteen kanssa. Nuorten tulee saada kaikki heille tarpeellinen. Tästä olen aivan samaa mieltä. Ensimmäisen ja toisen divisioonan osalta en todellakaan ole mikään spesialisti, en myöskään urheilun alalla, jalkapallon alalla. Mutta ykkös- ja kakkosdivisioonan osalta budjetin täytyy osata kulkea perässä, muuten ollaan hakoteelle. Ja olen samaa mieltä kuin te Eli budjetin on oltava kunnianhimoinen maatalouden alalla, muuten ei päästä tavoitteeseen. Valitettavasti tai onneksi meillä Euroopassa toimimme niin, että esimerkiksi Marokon suhteen, aivan kuten totesitte, ja Merkosurin osalta minä ja monet kollegani ovat, olemme sitä mieltä, että on osattava toimia multilateraalisesti ja ainoastaan bilateraalisesti. Bilateraalinen toiminta on paljon rajoitetumpaa. Ehkä olen hiukan karikatyylinen tässä, mutta minä todellakin puolustan multilateraalista lähestymistapaa ja työskentelyä silloin, tai se on minulle sellainen perusta, jolle myös ensimmäinen kunnianhimoinen pilari rakentuu. Ja näin meillä on aivan uudet esimerkiksi kilpailuvälineet käytössä. Meillä on aseet myös ilmastonmuutosta vastaan. Meillä on sosiaaliset keinot toimia myös alueelliset keinot, ympäristökeinot, mutta kaikilla tällä ei kuitenkaan ole tekemistä suoran kilpailun kanssa. Mutta joka tapauksessa on pystyttävä ähm, täyttämään se vaje, joka vallitsee tällä hetkellä. Tässä voimme puhua divisioonista, mutta mielestäni pelkästään divisionista ei tarvitse puhua, vaan alueellinen diversiteetti on pikemminkin rikkaus. Muuten, muuten kerta kaikkiaan vavisutetaan liikaa vallitsevaa tasapainoa ja silloin lopullinen eurooppalainen kuluttaja tästä kärsii. Me emme valitettavasti ole päässeet parempiin välineisiin kuin tähän yhteiseen nykyiseen maatalouspolitiikkaamme. Mitä tulee merkintään, merkintätapoihin, haluaisin sanoa vielä, että ensimmäisen pilarin kohdalta emme voi todeta tai toimia niin, että aivan kuin tätä pilaria ei edes olisi. Ensinnäkin ympäristösäännöksiä tulee kunnioittaa, eläinten terveyttä, hyvinvointia tulee kunnioittaa. Mutta minä toivoisin ja korostaisin yksinkertaistamista yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja toivoisin myös, että koko politiikka olisi selkeämpää, mikä kuuluu ykkös, mikä kuuluu kakkospilariin, mitkä ovat ne perussäännökset, jotka kuuluvat ensimmäiseen, mitkä toiseen pilariin. Ja esimerkiksi että kaikki ylimääräiset toimet kuuluisivat kakkospilariin. Näinhän on todettu. Mutta tällä hetkellä oikeastaan pitäisi kysyä viljelijältä, miltä maapallo, maatalouspolitiikka hänestä tuntuu. Meillä on hyvin paljon vaikeuksia selittää yleensä Euroopan kansalaisille maatalouspolitiikkaamme, joten yksinkertaistamista tässä tarvitaan. Mitä taas tulee julkiseen rooliin? Mielestäni julkisella hallinnolla on tärkeä rooli, kun mietimme esimerkiksi kiintiöitä, mutta Kaikkien toimien kehys, kaiken tämän pitää vielä kuulua julkishallinnolle. Ensinnäkin pitää varmistaa avoimuus hintamuodostuksessa. Tämän pitää tapahtua Euroopan unionin eikä kansallisella taso- tasolla. Eli avoimuutta kaivataan, koska se auttaa viljelijöitä – hintojen, kun, kun sovitaan hinnoista. Joten komissio toivottavasti liikkuu tähän suuntaan. Ja sitten tässä viimeksi vielä alkuperämerkintä vuoristoalue, tai alkuperämerkintä. Euh, Eli vuoristoalueiden alkuperämerkinnästä. Meidän täytyy tässä todellakin löytää jokin toinen keino. Ja tässä lopuksi, herra puheenjohtaja, dioksiinikriisistä pari sanaa. Me puhuimme siitä eilen neuvostossa. Ja me Belgiassa sovellamme kaikkein tiukoimpia säännöksiä. Saksassa esimerkiksi ei ole vielä sovellettu samoja säännöksiä kuin meillä jo on voimassa Belgiassa. Esimerkiksi Belgiassa olemme joutuneet suorittamaan tiettyjä eläinanalyysejä. Mikäli pääsemme yhteiseurooppalaisiin säännöksiin, tämä koko sektorimme on kilpailukykyisempi. Kiitoksia. Molto bene, grazie. Kiitoksia Sabin. Kiitos Belgian puheenjohtajakaudellaan tekemästä työstä. Ja kiitos siitä, että esittelit näitä maatalousalalla tehdystä työstä, näitä tuloksia. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi yhden kollegamme Le Brunin. Hän on siis liittynyt maatalousvaliokuntaan. Nyt pidämme tässä 10 minuutin pienen tauon, jotta Unkarin maatalousministeri Sandor Fazekas pääsee paikalle. 10 minuuttia. Kiitos vielä. maintenant. pour retourner la, classe touriste.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 No niin, nyt jatkamme valiokuntamme kokousta. Ensinnäkin koko valiokunnan nimissä toivotetaan tervetulleeksi unkarilaisministeri Sandor Fasekasin, joka on nyt tämän vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon puheenjohtajavaltio Unkarin edustaja. Hän esittelee meille nyt Unkarin prioriteetteja maatalouden alalta. Teidän johdollanne käsittelemme nyt useita tärkeitä kysymyksiä, kuten YMPn uudistusta, laatupakettia, maitopakettia. Ja me olemme todella kiinnostuneita kuulemaan teidän näkemyksenne näistä asioista. Ja samoin haluaisimme saada hieman lisää tietoa siitä, mikä teidän strategianne on elintarvikekysymyksissä alkuperäiskansalle. Tämä asiakirja on edelleen jumissa neuvostossa vuoden 2009 jälkeen. Ja yksi kysymyksistä, jota tätä asiaa myöskään Belgian puheenjohtajakaudella ei pystytty käsittelemään. Eli kiitos herra ministeri siitä, että tuotte nyt esiin kohtia ohjelmastonne. Kiitoksia, arvoon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia saada puhua teille tänään ja saan kertoa teille niistä kysymyksistä, joita puheenjohtajavaltio tulee tällä kaudella käsittelemään maatalousalalla. Ennen kuin alan käsitellä näitä maatalouteen liittyviä kysymyksiä, haluaisin pyytää teiltä anteeksi sitä, että en voinut henkilökohtaisesti vastaanottaa teitä, kun tulitte vuoden 2010 marraskuussa vierailulle luoksemme, koska tuolloin meitä kohtasi tällainen tulva katastrofi, enkä voinut todella velvoitteeltani tulla tapaamaan teitä henkilökohtaisesti. Unkarin puheenjohtajakaudella ympä- maatalouspolitiikka tulee edelleen olemaan ydinasia ja tavoitteena tässä on se, että kansalaiset ja väestö saa todella laadukkaita elintarvikkeita. Ja tässä samalla pitää ottaa huomioon ympäristön suojelu. Ja meidän täytyy vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden suojelun ja uusien työpaikkojen luomisen. Olen luottavainen siinä, että vahva EU-politiikka tai vahva EU ei voi olla olemassa ilman vahvaa ja voimakasta maatalouspolitiikkaa. Tämä on meille hyvin tärkeää tässä maailmassa, jossa me nyt elämme. Maatalouspolitiikka on EUn vanhin politiikan ala. Se on ollut sitä jo vuosikymmenten ajan. Ja jo vuosikymmeniä sitten maatalouspolitiikalla oli sekä poliitikoille että laajalle julkiselle mielipiteelle tärkeä rooli. Ja on hyvin tärkeää, että juuri nyt, kun pohdimme uutta maatalouspolitiikkaa ja sen rahoitusta, niin on tärkeää, että meillä on todella vakaa rahoitustausta. Ja haluaisin nyt tuoda esiin esimerkin siitä, kuinka tärkeä maatalous on. Maatalous työllistää nykypäivänäkin enemmän työntekijöitä kuin autoteollisuus. Ja maatalous, sitä harjoitetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Ja siksi on tärkeää, että uusi yhteinen maatalouspolitiikka onnistuu ja että työmme sen suhteen onnistuvat hyvin. Meillä on tässä paljon työsarkaa. Ja itse olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti on tärkeä liittolainen valtioille, joita kiinnostaa ylläpitää ja vahvistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Unkari haluaa tehdä hyvää yhteistyötä puheenjohtajakaudellaan Euroopan parlamentin kanssa. Ja me haluamme erityisesti kuulla teidän valiokuntanne näkemyksiä. Ja haluamme yhdessä keskustella eri kysymyksistä. Tulevan kuuden kuukauden aikana toimielintemme tulee tehdä tiivistä yhteistyötä ja olen varma, että yhteistyömme tulee olemaan rakentavaa ja käytännönläheistä, aivan kuten aikaisempina kuukausinakin on nähty. Oma maani hoitaa nyt ensimmäistä kertaa tätä tärkeää tehtävää, ja Unkari on ylpeä siitä, että se on saanut tämän tehtävän kantaakseen. Unkari on Euroopan sydämessä ja me taas kannamme Eurooppa sydämessämme. Ja odotan nyt innolla yhteistyötä kanssanne. Tämä yhteistyö on mielestäni tärkeää EUn kannalta. Nyt sitten YMPn uudistuksesta. valiokunnassanne ja neuvostossa käydään tällä hetkellä laajaa keskustelua komission tiedonannosta. Ja varmastikin olemme yhtä mieltä siitä, että nämä asiat, joita tiedonannossa tuodaan esiin, antavat hyvän pohjan sille, että voimme todella lähteä pohtimaan YMPn tulevaisuutta. Ja tähän liittyy kolme tärkeää aihetta. Joulukuun neuvoston kokouksessa puhuimme tästä ensimmäisestä tavoitteesta, eli kestävästä elintarviketuotannosta. Eilen kävimme tärkeää keskustelua siitä, kuinka luonnonvaroja voidaan käyttää kestävällä tavalla. Ja toiseksi meidän täytyy pyrkiä tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen. Ymmärtänette, että en voi vielä esitellä keskustelujen tuloksia laajasti, koska vielä on paljon avoimia kysymyksiä. Neuvostossa ja teidän valiokunnassanne varmasti keskustelu tulee koskettamaan hyvin monenlaisia eri asioita. Esittelijä Albert Des ja valiokuntanne varmasti voivat yhdessä neuvoston kanssa vastata näihin edessämme oleviin haasteisiin. Ja voimme tässä varmasti oikealla tavalla kääntyä komission puolen. Ja varmasti Euroopan parlamentti pystyy laatimaan hyvän päätöslauselman. Unkari puheenjohtajakaudellaan pyrkii tekemään oman tehtävänsä ja laatimaan päätelmät ja meitä kiinnostaa se, että maaliskuussa nämä päätelmät voitaisiin myös hyväksyä. Ja jos sallitte, nyt haluaisin puhua vielä kahdesta tärkeästä asiasta, jota meidän täytyy käsitellä tulevina kuukausina. Ensinnäkin maito. Maidolla on tärkeä sija töissämme ja tätä käsitellään myös laajemmin Euroopassa. Muistamme varmasti kaikki hyvin sen vakavan kriisin, josta maitoala kärsi vuonna 2009. Unkarilaiset maidon tuottajatkin joutuivat kärsimään tästä ongelmasta, mutta varmaan, varmastikaan kukaan tuottaja ei selvinnyt seuraamuksitta. Nyt tarvitaan hyvin nopeita toimia. Ja korkean tason työryhmä on tämän lisäksi pohtinut keskipitkän ja pitkä aikavälin tarpeellisia toimia maitosektorille. Maitokiintiöjärjestelmä lakkaa vuonna 2015 ja tältä korkean tason työryhmältä saatiin suositukset viime vuoden kesäkuussa ja tämän pohjalta komissio on nyt sitten tehnyt ehdotuksia parlamentille ja neuvostolle. Nämä ehdotetut toimenpiteet koskevat neljää erityistä aluetta. Ensinnäkin tuottajien ja jalostavan teollisuuden suhteita tulisi parantaa. Ja toiseksi mm, maidon tuottajien toimintavara ja pelivara pitäisi parantaa. Ja kolmanneksi tällaisilla tuottajaliitoilla tulisi olla selkeämpi rooli. Ja neljänneksi markkinoiden tulisi olla entistä avoimempia. On varmaa, että vuodesta 2009 lähtien maitoala on alkanut osoittaa tiettyjä elpymisen merkkejä. Ja tämä johti siihen, että maitoala ei ollut enää yksinään luupin alla, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikki ongelmat olisi ratkaistu. Nyt meiltä odotetaan että luomme maitoalalle vastuulliset ja toimivat puitteet. Ja puheenjohtaja valtiota kiinnostaa toimia pikaisesti tässä asiassa. Olen varma, että tulemme tekemään rakentavaa yhteistyötä valiokuntanne kanssa niin, että pääsemme pikaiseen ratkaisuun. Toivottavasti ensimmäisessä käsittelyssä saadaan sopimus aikaiseksi jo Unkarin puheenjohtajakaudella. Tällä hetkellä eläin tuotannossa pohditaan esimerkiksi sian kasvatusta ja muita kysymyksiä. Ja myös tässä haluaisimme päästä eteenpäin. Tästä keskustelimme jo eilen neuvostossa. Ja jäsenvaltiot todella kävivät vilkasta keskustelua ja suhtaudumme luottavaisin mielin siihen, että komissio on valmis tekemään yhteistyötä. Olemme avoimia teidän ehdotuksillenne. Mielestämme tässä on kyseessä yhteinen ongelma, johon meidän täytyy löytää yhteinen ratkaisu. Ja nyt lopuksi haluaisin ottaa esille horisontaalisen markkinakysymyksen. Eli puhun nyt äärimmäisistä maatalouden sisäisistä hintavaihteluista. Kuinka näihin vaihteluihin voitaisiin puuttua, koska tällaiset vaihtelut ovat haitallisia ja ne tekevät tuottajista haavoittuvia maanviljelijät ja tuottajat eivät saa helpolla luottoja. Ja tarvitsemme koordinaatio toimia hintavaihteluja vastaan. Jos emme pääse sopuun asiasta, niin vaihtelevat hinnat voivat tuhota tuotannon perustan, emmekä voi enää taata elintarviketurvallisuutta. Pidämme G20 puheenjohtajavaltio Ranskan ehdotusta hyvänä sitä, että tätä aihetta tulisi käsitellä myös kansainvälisesti G20. Ja sitten seuraavan asiaan, eli elintarviketurvallisuuteen. On äärimmäisen tärkeää, että muokkaamme sellaista politiikkaa, että EUn viljelijät pärjäävät kilpailussa ja pystyvät edelleen toimimaan. Tämän suhteen komissio on tehnyt kaksi lainsäädäntöaloitetta. Ensinnäkin Komissio on ehdottanut asetusta, joka koskee maataloustuotteiden laatupolitiikkaa, laatutodistuksia ja toiseksi toinen asetus, joka koskee maataloustuotteiden ähm, siis maataloustuotteisiin kohdistuu valtaisaa painetta. Ja puheenjohtajavaltio pyrkii saamaan elintarviketurvallisuuspaketissa pikaista edistystä aikaan. Toivon, että pystymme tekemään hedelmällistä yhteistyötä myös tässä asiassa. Ja mitä tulee yksinkertaistamiseen ja siihen, että tunnustetaan hiljattaiset tapahtumat, niin tämän kautta on tullut välttämättömäksi se, että nykyinen oikeus, oikeudellinen tilanne käydään läpi. Unkari puheenjohtaja valtiona luottaa tässä Euroopan parlamenttiin yhteislainsäätäjänä. Nyt sitten mehiläiset. Niillä on äh, äärimmäisen tärkeä rooli hyötykasvien pölytyksessä ja viime vuonna näimme, että että mehiläisten terveys on joutunut vaaraan Euroopassa. Ja tätä koskien komissiolta on tullut myös tiedonanto ja eilen saimme ehdotuksen tätä koskien myös neuvostossa. Unkari puheenjohtajakaudellaan haluaisi järjestää ammattimaisia keskusteluja ja konferensseja tästä aiheesta. Ja näin voimme hyväksyä myös neuvoston päätelmät. Sitten kysymys siitä, miten maatalouteen liittyvää lainsäädäntöä voidaan sopeuttaa Lissabonin sopimuksen. Komissio on tehnyt asetusluonnosehdotuksia viime vuonna. Nämä koskevat esimerkiksi suoria maksuja ja maaseutualueiden tukea. Tästä on tullut siis myös uusia ehdotuksia koskien esimerkiksi YMPn rahoitusta. Ja olen saanut tiedoksi, puheenjohtaja, että te tulette olemaan tämän asian esittelijä. Nämä ehdotukset luovat nyt pohjaa sitten tuleville ehdotuksille ja uskomme, että tulevina kuukausina voimme tehdä hyvin tiivistä yhteistyötä, joka voi olla esimerkkinä myös jatkoyhteistyöllemme. Arvon puheenjohtaja, sallin, että minun lopuksi esittää jotakin yleisluontoisia huomioita. Pidän hyvänä sitä tosiasiaa, että Euroopan unioni on laajentanut tavanomaisen koska on myös maatalouspolitiikka. Ja teillä on varmasti hyviä kokemuksia siitä, miten yhteistyötä voitaisiin tehdä. Yhteispäätöksen puitteissa voidaan nyt käsitellä useampia asiakirjoja. Tämä tuo tiettyjä haasteita mukanaan. Itse arvostan todella Euroopan parlamentin näkemyksiä, koska parlamentti on ollut maatalouskysymyksissä hyvin johdonmukainen ja rohkea. Ja me olemme entistä tiiviimmässä organisatorisessa yhteydessä toisimme. Ja koska lainsäädäntöpaketeilla on usein hyvin pikaiset määräajat, niin meidän täytyy pystyä toimimaan yhdessä. Hyvät naiset ja herrat, tässä lyhyesti ne kysymykset, joita aiomme puheenjohtajakaudellamme käsitellä. Totta kai meillä on vielä paljon muitakin asioita, joita, jotka eivät mahtuneet tähän lyhyen esitykseen. Odotamme yhteistyötä kanssanne ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Bene, grazie. Kiitoksia, Sandor. Tämä oli hyvin täsmällinen esitys. Nyt meillä on todella paljon puheenvuoropyyntöjä, joten äh, kehottaisin kaikkia pitäytymään ajoissa. Ensin Tarabella ja muut koordinaattorit ryhmistä. Tarabella on siis pyytänyt puheenvuoroa. Niin, mistä haluattekaan puhua? Aloitamme siis heti puheenvuorot Albert Dess ensin. Ja, vielen Dank, Paolo. Herzlich willkommen, Herr... Kiitos, Paolo. Tervetuloa kovasti, herra ministeri. Erittäin hauskaa, että Unkari on nyt sitten saanut EUn johdettavakseen tai neuvoston puheen johdettavakseen ja hyvä, toivon hyvää yhteistyötä. Olen äh, käynyt äh, Unkarissa hiljakkoin ja, ja olen oppinut äh, tuntemaan Unkarin maatalouden tilannetta. Ja olette viime aikoina aika usein maininneet tässä tämän puheenjohtajakautenne kynnyksellä useissa keskusteluissakin käynyt ilmi moneen kertaan, että meillä Euroopassa 27 jäsenmaassa tilanne on hyvinkin toinen toisistaan poikkeava. Ja, ja minulle on tulvinut esittelen ehdotuksia, joiden pohjalta ihan paksu kirjakin olisi kirjoitettavissa. Meidän täytyy kuitenkin eurooppalaisella tasolla pyrkiä löytämään Euroopan yhteiselle maatalouspolitiikalle uuden suunnan joka yhtäältä ottaa huomioon Euroopan kokonaisuudessaan, mutta myöskin sitten jäsenmaiden erityispiirteen. Siksi olen äh, teille kiitollinen, kuten äsken juuri äh, saimme myöskin kuulla Belgian ministerin suusta, että te kannatatte sitä, että me äh, rakennamme jatkossa maatalouspolitiikkaa kahden pilarin varaan ja että pyrimme mahdollisimman suureen yks, yksinkertaisuuteen äh, lähikuukausien äh, äh, mittaan on tärkeää laatia tästä sellainen selvitys, joka osoittaa komissiollekin selkeästi, mihin suuntaan parlamenttimaatalouspolitiikka haluaa viedä ja millaiseksi sitä muokata. Ja sitten nämä ja mistä, miltä pohjalta sitten maataloutta koskevat lainsäädännön, tule, lainsäädäntö, koskevan lainsäädännön tulisi ammentaa. Tulevaisuudessa on, olisi tietysti parempi, jos viljelijä ei tarvitsisi kirjoituspöydän vieressä viettää enemmän aikaa kuin pelloilla ensinnäkin eh, hän siis eh, tuottaa joko elintarvikeita tai energiaakin jopa, ja että samalla sitten kykenee sitten ravitsemaan eurooppalaisen väestön. Ja on todella tärkeää, että me sitten pohjaksi täällä laadimme järkevää lainsäädäntöä. On ostin teidän komment, alustuksestanne seikan, johon ei ole selkeitä vastauksia tullut, ei eh, tullut myöskään eh, Belgian aikana, eli puhun lähinnä eh, pienviljelijöistä, millä tavalla pienviljelijöiden edut voitaisiin Euroopassa huomioida. Esimerkiksi muissa, maissa on muutaman tuhannen neljän tiloja jossain Latviassa lähdetään virsta toista hehtaarista liikkeelle. Voisi tarpeen esimerkiksi vähintään 15 prosenttia ensimmäisen pilarin varoista käyttää sitten pienviljelijöiden elon helpottaa auttamiseksi. Se on jäsenmaiden asia tietysti tämä täsmällinen summa, emme me sitä täällä Euroopassa voi määritellä Unkaria, Unkarissakin on käyty viime aikoina keskustella näistä ylä, ylärajoista. En ole toistaiseksi törmännyt vielä sellaiseen malliin, jossa ö, olisi selkeästi määritelty, mi, mihin kohtaan tämmöinen yläraja sitten piirrettäisiin. Teiltä kaipaisin tästä kommentin, miten Unkari tähän suhtautuu. Ja sitten kommentti vielä jäänyt jäsenmaiden välisiin eroavaisuuksiin. Kun olen jäsenmaiden edustajien kanssa keskustellut, tullut siihen tulokseen, että, että, että ne, joista vaaditaan enemmän, ovat myöskin sitten valmiita jakamaan varoja tasaisemmin, mutta on tietenkin ottaa huomioon, millä tavalla sitten jäsenmaiden osuudet lasketaan yhteen ykkös- ja kakkospilarissa ja sitten niin kun lähdetään verta, vertaamaan keskenään, niin pohjan pitää olla oikea, oikeudenmukainen, oikean suuntainen. Viime viikkoina olen todennut, saanut todeta, että, että meillä on eroavaisuuksia paitsi jäsenmaiden välillä näiden pilarien suhteen, mutta myöskin sitten jäsenmaiden sisällä myöskin hyvin suuret, suuria eroja. Esimerkiksi vertailulla vuotta vertaa 500 ja 5, 5 euron ja 500 euron välillä hehtaareittain, mitä tulee tasausmaksuun. Eli maiden välillä ja jäsenmaiden sisällä olevat vallitsevat eroavaisuudet on siis otettava huomio. Ja toivon nyt kun tässä lopuksi vielä, että, toivot, että yhteistyönne parlamentin kanssa tulee olemaan tiivistä ja hedelmällistä. Sitä tässä sitten tulemme ylläpitämään lähikuukausina. Toivotan ihan omissa, omienkin etujemme mukaisesti paljon menestystä Unkarille. Kiitos Albert. Nyt Luis Kapula Santos. Muito obrigado, Presidente. Eu queria também começar por saudar o Sr. Ministro. Herra puheenjohtaja, aloitan tietysti tervehtimällä ministeriä ja toivottamalla Unkarin puheenjohtajakaudelle menestystä. Minulla olisi kaksi tai kahden tyyppisiä kysymyksiä ja esitän ne hyvin konkreettisesti. Haluaisin, että oltaisiin vieläkin konkreettisempia, vaikka esityksenä oli hyvä. Miten äh, konkreettisesti tulkitsette äh, suhteet äh, toimielinten välillä Lissabonin sopimuksen perusteella? Ensinnäkin, pääsettekö te tulemaan aina tänne neuvoston kokouksiin sitä mukaan, kun asiakirjat edistyvät ja kuinka tulette toimimaan neuvostossa ja onko jo ollut yhteistyötä, epämuodollista yhteistyötä toimielinten välillä, eli kuinka tämä työ tulee konkreettisesti edistymään, kulkemaan. Eli me emme halua puhua ainoastaan ystävällishenkisestä yhteistyöstä. Kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin suhdanteet. Tiedätte paremmin kuin minä, koska tulette sellaisesta valtiosta tai maasta, jossa tuotetaan paljon sianlihaa. Tällä alalla koetaan todellisia ongelmia, jotka vaativat nopeaa toimintaa. Kriisiin on voitava vastata mikä vaikutus komissiolla tulee olemaan tämän kriisin ehkäisemisessä ja viljatuotteiden osalta ministeri on todennut, että pitäisi voida rajoittaa tai rauhoittaa hintaheilahtelua. Mitkä ovat ehdotuksenne? Ja tämä Seuraava kysymys on hyvin objektiivinen, hyvin tärkeä. Ensinnäkin tukien oikeudenmukainen jakautuminen. Olen aivan samaa mieltä kuin ministeri eh, siitä, mikä, tai asiakirjasta, josta olemme todellakin suurilla linjoilla aivan samaa mieltä eh, Ranskan ja Saksan välisistä suhteista. Mutta mutta entä sitten talousseikat, kun toisaalta tarvitsemme sellaisen politiikan, joka harjoittaa oikeudenmukaisempaa linjaa. Ja lopuksi halusin puhua maksujärjestelmistä. Pitäisikö työllisyyskriteerit tai työllistymiskriteerit ottaa huomioon tuissa. Meidänhän täytyy kannustaa työllistymistä ja näin epäsuoria tukia. Pahoittelen, jos olin hiukan pitkä puheenvuorossani. Kiitos. George Lyon, Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtaja valtion edustajaa Ähm, pikaisesta esiintymisestä valiokunnassamme ja omien prioriteetteensa listaamisesta. Äh, muutamakin asia nousi esille puheenvuorossana ja liittyen YMPn uudistukseen. Mitäköhän ajattelette äh, budjetoinnista? Sehän on, on eri, erittäin tärkeä sitten uudistusprosessia ajatellen pääministerien kirjeeseen myöskin viittaan, jossa hahmotellaan 2013-2020 vuosien tulo- ja menoarviorakennetta. Ja myöskin puheenjohtaja Barroso kommentteista haluaisin näkemyksenne mistä äh, juontuukin sitten toinen kysymys. Meillä on äh, painetta äh, maatalouden suuntaan EU-budjetissa, mutta meillä on myöskin muita yleisempiä paineita. Eli tämä, tässä edessä on vaikeita päätöksiä koskien niukkojen varojen uudelleen jakamisesta, eli tasapuolisemmasta taakan jaosta jäsenmaiden välillä. Äh, miten äh, näette maatalousneuvoston keskustelujen tulevaisuuden? oletteko sieltä, odotatteko sieltä jonkinlaista äh, paperisopimusluonnosta puheenjohtajakaudella vielä? kun ajatellaan tätä esimerkiksi komission lainsäädäntöehdotus nivaska, vai onko se venymässä syksylle? Varmaan toivotte, että jota, jonkinlainen kommunikea ministerineuvostolta on, tulisi omana aikananne. Millä, miten todennäköisenä pidätte YMP-uudistusta käsittelevää äh, kommenttia neuvostolta puheenjohtajakaudella. Martin Häusling alla parola. Te Martin. Martin Häusling. Kiitos ministeri siitä, että tulitte paikalla, paikalle. Nyt olemme hyvin tärkeässä vaiheessa teidän puheenjohtajakautenne kannalta. Tässä tuotiin nyt eri asioita esiin. Sanoitte, että parlamentti on tärkeä liittolainen teille, mutta tiedätte, että parlamentti voi olla myös hyvin kriittinen – ja se kuinka vuoropuhelumme kehittyy tässä tulevina vuosina on hyvin tärkeää. Te toitte esiin esimerkiksi tällaisen oikeudenmukaisen jaon. Sillä varmasti on tärkeä rooli. Tässä puhuttiin ensimmäisestä pilarista ja siitä, että ympäristönäkökulmat otettaisiin tässä mukaan. Sitten työpaikat, tästäkin nyt puhuttiin. Ja maksujen katto. Aiotteko puuttua tähän aktiivisesti vai ovatko nämä pikemminkin sivuaiheita? Sitten maito. Puhuitte siitä ja sanoitte, että maitoala on alkanut jo toipua, mutta suunta voi tietenkin kääntyä. Tämä kaikki tiedämme ennen edellistä kriisiä. Hinnat romahtivat. Ja tämä voi tapahtua uudelleen, jos maito, alan tuotanto lisääntyy. Pidättekö te komission pakettia riittävänä vai aivan kuten täällä valiokunnassa usein on vaadittu, pitäisikö sen mennä pidemmälle, mitä tulee erityisesti alan liittojen järjestäytyneisyyteen ja tämän kaltaisiin kysymyksiin. Tällä hetkellä varmasti olette, koke- olette seurannut tätä. Saksassa on meneillään dioksiinikeskustelu ja siellä pohditaan, menekö maatalouspolitiikka oikean suuntaan pohditaan, mitä eläimemme syövät, ja kuluttajat ovat nyt hyvin epäluottavaisia. Elintarviketurvallisuuskysymyksissä pohditaan sitä, mitä eläimille voi tuottaa, mitä Euroopan pelloilla kasvaa, mitä tuotamme. Kuinka näette tämän tilanteen? Seuraavan puolen vuoden aikana täytyy työstää todella monia asioita ja toivon, että voimme käydä keskinäistä avointa vuoropuhelua ja toivottavasti kautta niin tulee olemaan menestys. Kiitos Martin ja nyt Lorenzo Fontana. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että mitä ministeri tänään sanoi ja kuinka ilmaisi halunsa hedelmälliseen yhteistyöhön seuraavina kuukausina. Olen lyhytsanainen. Meitä kiinnostaa laatu, eurooppalaisten tuotteiden laatu. Olemme nähneet, että yksi politiikkanne perusasioista on elintarviketurvallisuus. Ja haluaisinkin tietää kantanne alkuperäismerkinnästä ja mitä aiotte tehdä kolmansien maiden suhteen tai niiden maiden, joista meille tuodaan tuotteita. Tehän tiedätte, että näissä valtioissa ei ole suinkaan samaa lainsäädäntöä kuin meillä Euroopassa. Me Euroopassa sovellamme paljon tiukempaa lainsäädäntöä ja tämä aiheuttaa sen, että kilpailu on epäreilua ja sama, samalla aiheuttaa vaikeuksia koko kilpailu. Kiitos Lorenzo. Nyt varapuheenjohtaja Paczowski. Przewodniczący, dziękuję panie ministrze za ciekawe... Kiitos ministeri e, erittäin mielenkiintoisesta äh, esityksestä äh, koskien äh, Unkarin YMP-näkemyksiä. Olen, olin mielissäni kuullessani, että Unkari, joka painottaa huomata sen, että nyt näinä vaikeina aikoina Unkarilla osuu tämä puheenjohtajakausi. Unkarissahan maataloudelle pannaan paljon painoa Aivan aluksi, ahan, aluksi haluaisin näihin maksuasioihin jonkin kommentin, millä tavalla jäsenmaiden väliset erot voitaisiin tasoittaa näissä maksuissa. Ja nythän erot ovat, tai näissä tukimaksuissa erot ovat jyrkähköt. Mm, muistan, että raha tuskin mistään enempää löytyy, vaikka, vaikka kovin toivoisimmekin Eli minkälaisia näkemyksiä, äh, näkemyksiä teillä on tarjolla olevista äh, mahdollisuuksista? Sitten GMO. Unkari on aika hyvin onnistunut äh, neuvotteluissaan komission kanssa puolustamaan aika rajo, ra, tiukkoja rajoituksia GMO-tuotannolle. Onko sieltä luvassa jotain uusia aloitteita puheenjohtajakaudellanne? Ja sitten vielä YMPn yksinkertaistamisesta, kun me olemme tässä Ashfordin mietinnössä äh, äh, hahmottelimme, millä tavalla tätä voitaisiin virtaviivaistaa, äh, vähentää byrokratiaa ja, ja saada siitä viljelijä ystä, ystävällisempää. Onko Unkarilta luvassa jotakin äh, uudistushankkeita tähän, esimerkiksi vaikka vähän moni, äh, äh, moni pitkäaikaisempaa, eli siis jos viljelijän tuotantoluvut esimerkiksi eivät muutu, niin, niin hänen tarvitsee jatkuvasti täyttää näitä lippulappuja. Ja entäpä sitten nämä hyvin rajaavat äh, rangaistukset, jos sovellukset esimerkiksi vastaavat tuotanta lukuja yhdellä tilalla, toisella saattaa kuitenkin jotain rangaistuksia koitua. Grazie, vicepresidente Vacevoski. Kiitoksia. Koordinaattoreiden viimeinen puheenvuoro, de Rubrikins. Olkaa hyvä. Paldies, bet es vārdu nelūdzu. Paldies. Es piekrītu tam, ko biedri uzdev, un es ar to pietiks. Grazie. Allora, adesso... Kiitoksia. Nyt puheenvuoro ministeri Sandorille, joka vastaa näihin kysymyksiin. Sen jälkeen jatkamme keskustelua 14 puheenvuoro pyyntöä on tullut, mutta pyydän teitä olemaan lyhyehköjä ja pitäytymään puheajoissa. Kiitoksia. Köszönöm szépen a e, sok kérdést. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä monista kysymyksistä. Ei ole mitenkään helppoa vastata näihin kaikkiin. Ja varsinkin kun aikaa on varsin vähän näissä kysymyksissä otettiin todella monia kysymyksiä esiin. Olen hyvin pitkälti yhtä mieltä Dessin kanssa siitä, että yhteistä maatalouspolitiikkaa ei tule käsitellä niin, että kaikissa jäsenvaltioissa oli, pätisi täysin samat säännöt, koska Toimintaolosuhteet ja yrityskoot ovat erilaisia ja niin edelleen, mutta tästä huolimatta yhteinen maatalouspolitiikka on osoittanut olevansa tärkeä. Ja sitten tämä kahden pilarin järjestelmä, sitä useimmat jäsenvaltiot tukevat. Ja on tärkeää, että että tavoitteet erotetaan ja nämä pilarit erotetaan selkeästi toisistaan ja niitä edistetään sen mukaisesti. Olen yhtä mieltä myös siitä, että viljelijät haluavat saada avoimen järjestelmän, mutta useimmiten on niin, että jos haluaa vähentää byrokratiaa, syntyy vielä enemmän päätöksiä, vielä enemmän paperityötä. No, me kaikki haluamme vähentää byrokratiaa ja on tärkeää, että järjestelmä on yksinkertainen. Nykypäivänä viljelijän täytyy tuntea järjestelmää, jossa on 10-20 erilaista tukimahdollisuutta, kun taas EUn virkamiehen ei tarvitse tuntea kuin yksi tuki muoto. Mutta me olemme todella avoimia kaikille rakentaville ehdotuksille puheenjohtajakaudellamme. Sitten pienviljelijät ja heidän tukemisensa. En voi lähteä nyt vielä ennenaikaisesti esittelemään neuvoston keskusteluiden tuloksia, mutta olen yhtä mieltä siitä, että pk-yrityksiä pitää tukea, koska tätä kautta ne voivat kasvaa. Ja tämä on tietenkin myös määrittelykysymys. Yritys koko vaihtelee tai määritelmä vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Ja on tärkeää, että jäsenvaltioilla on tietty vapaus määritellä näitä asioita niin, että talous pysyy edelleenkin toimintakykyisenä. Sitten tuki, katto. Tämä on kysymys, jota pohditaan hyvin usein. Ja jäsenvaltiot ovat suhtautuneet asiaan varsin pidättyväisesti ja keskustelu on edelleen edessämme neuvostossa. Peruskäsitteet täytyy selvittää. Eli erilaiset mittaa kriteerit täytyy selvittää. Samoin täytyy katsoa, mitä tapahtuu niille määrärahoille, joita ei ole käytetty. Jäävätkö ne EU-budjettiin vai annetaanko ne jäsenvaltioille? Meidän täytyy ottaa huomioon myös työllisyys, koska yhteisen maatalous- politiikan yksi tavoitteista on maaseudun eloisuuden ja työllisyyden parantaminen. Mitä sitten tulee oikeudenmukaiseen jakoon jäsenvaltioissa, niin uskon, että että tästä tullaan varmasti käymään hyvin paljon mielenkiintoisia ja jännittäviä keskusteluja. Komission asiakirjassahan puhutaan entistä oikeudenmukaisemmasta jaosta, mutta en... Tai olen varma, että keskustelua tullaan tästä käymään. Ja sitten mitä tulee Lissabonin sopimukseen, ja tulevaan yhteistyöhön. Olen varma, että olemme jatkossa tiivissä mm, muodollisessa ja epämuodollisessa yhteyksissä valiokuntanne puheenjohtajan. Sitten esitettiin kysymys sian lihaan kohdistuneesta kriisistä, sikojen kasvatuksesta ja tällaisesta turvallisuus, turvaverkosta, jonka määrä on suojella tuottajia. No, tämäkin on pitkä keskustelu. Ja sitä käydään jäsenvaltioissa ja tuottajien keskuudessa. Me puolemme tällaisen turvaverkon käyttöönottoa, jotta mutta esimerkiksi luonnon katastrofeista koituvia haittoja voidaan lieventää. Eli tämä on tärkeä tällainen lieventävä elementti, joka ottaa markkinoiden ominaisuudet huomioon. Meidän täytyy ottaa huomioon sekä tuottajat että kuluttajat. Ja tulemme kiinnittämään, kiinnittämään suurta huomiota tähän kysymykseen neuvostossa. Korkeassa maatalouden työryhmässä neuvostossa tulemme käsittelemään tätä. Tässä on kyseessä maailmanlaajuinen haaste. Kuivuudet, tulvat, ne tuovat mukanaan suuria haasteita maatalouteen ja voivat aiheuttaa suuria riskejä ja vaaroja yksittäisille aloille. Ja ne voivat vaarantaa EUn tai koko ihmiskunnan elintarviketurvallisuuden. Nyt ihmisiä on lähes 7 miljardia tällä maapallolla ja pienheitä tulee olemaan 9 miljardia Ja meidän täytyy suojella tuotantoa äärimmäisiltä heilahteluilta, koska ainoastaan tällä tavalla voimme selvitä vaikeista ajoista ja pystymme tuottamaan Euroopalle ja maailmalle turvallisia elintarvikkeita. Etsin tässä nyt parhaillaan seuraavaa kysymystä. Niin, mainitsin, että työllisyys on yksi asia, joka pitää ottaa huomioon. Ja tästä saakin hyvän silloin seuraavan kysymyksen, eli YMP ja budjetin välisiin linkkeihin. Monen, useat parlamentin jäsenet ottivat tämän kysymyksen esiin. Ja tämä onkin yksi avain kysymyksistämme. EUn täytyy löytää vastaus tähän asiaan. Uskon, että maatalouspolitiikka voi menestyä ainoastaan silloin, jos sille annetaan sellaiset resurssit, jotka mahdollistavat sen toiminnan ja sen edelleen kehittymisen. On äärimmäisen välttämätöntä, että tiedostamme, mitkä ovat tavoitteemme ja mitkä taas välineemme niihin pääsemiseksi. Meillä voi olla tavoitteena esimerkiksi se, että elintarviketuotanto taataan, että työllisyyteen panostetaan, että edistetään maaseudun tilaa ja parannetaan maaseutuyhteisön elinoloja – ja jos todella meillä on tällaisia tavoitteita, niin silloin on itsestään selvää, että meillä täytyy olla myös tarvittava rahoitus. Sitten toisenlaisia tavoitteita ovat innovatiivinen maatalous, innovatiiviset lähestymistavat. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä ja tämän tulee näkyä myös budjettikysymyksissä. Siksi on hyvin tärkeää, että budjettia ei leikata. En halunnut tehdä mitään ennenaikaisia päätelmiä, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä asia tulee saamaan sille kuuluvan huomion. YMP on siis yksi vanhempia politiikan aloja EU:ssa. ssa ja puhuin tästä oikeudenmukaisesta jaosta ja Lion kysyi, mitkä ovat näkymät maatalousministeriössä, mitkä ovat tavoitteemme. Ensinnäkin se, että maaliskuun neuvoston kokouksessa voidaan hyväksyä päätelmät ja tätä valmistellaan jo parhaillaan ja näin on ollut jo joitakin kuukausia. Meillä on takanamme kaksi tärkeää neuvotteluvaihetta. Ja toinen kysymys liittyy ensimmäisen pilarin uudistuksiin. Puheenjohtajavaltion tehtävänä on asettaa painopistealueita. No te kysytte, mitkä ovat meidän painopistealueitamme. Meidän tehtävänämme on kanalisoida näkemyksiä jäsenvaltioista ja pyrkiä konsensukseen. Totta kai jäsenvaltioiden näkemykset ovat hyvinkin kaukana toisistaan. Meidän tavoitteenamme on saada aikaan onnistuneita neuvotteluita ja löytää yhdessä vastaukset sille, että todella voidaan uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Sitten maitokysymys. Se on erityisen merkittävä alue. Maito, maidolla ja maitotuotteilla on jäsenvaltioiden identiteetin muodostuksen kannalta tärkeä rooli ja tämä koko asia on hyvin arkaluontoinen. Kuten todettiin, hin, suuret hinnanvaihtelut voivat olla hyvin haitallisia. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin varsin vakaa. Se, riittääkö komission ja neuvoston valmisteleva, valmistelema toimenpidepaketti No siihen ei voida vielä vastata. Tilanne on vielä liian aikainen. Emme voi ennustaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sitten seuraava kysymys. Miten dioksiini kysymykseen on puututtu? On totta, että meidän tulisi ruokia eläimiä sellaisella rehulla, jotka eivät ole terveydelle haitallisia. Eivätkä myöskään ihmisille, ihmisten terveydelle, jotka syövät tätä lihaa. Tämä epäilemättä aiheuttaa epäilyksiä, koska tämä, kyseessä ei ole mikään ensimmäinen dioksiiniskandaali. Saksassa on juuri meneillään vihreä viikko, ympäristöviikko, ja täällä monet ottivat tämän dioksinikysymyksen esiin. Ja olen sitä mieltä, että niitä, jotka eivät kunnioita tähän liittyviä sääntöjä, heitä tulisi rangaista voimakkaasti. Ja meidän täytyy ottaa opiksemme tulevaisuudessa myös seuraavasta. Euroopan unionin eläinterveys järjestelmä on toiminut varsin hyvin, se on tehnyt hyvää työtä. Ja meillä on olemassa mekanismit, jotka estävät sen, että saastunutta lihaa ei tule kuluttajien pöytiin. No, nyt haluaisin kertoa teille siitä, että neuvosto tai komissio on sopinut tehokkaista toimenpiteistä. Eilen komission jäsen Dali ilmoitti toimenpidepaketista, jolla elintar- rehuvalvontaa voidaan parantaa ja tällä tavoin ratkaista tilanne osin. Ja eilen kokouksessa tehtiin myös pikainen päätös, poliittinen päätös, joka koskee tällaista yksityistä varastointia. Sitten haluaisin todeta, että sian lihamarkkinan sääntely on varsin joustavaa EU:ssa. Mutta tämä ala on kuitenkin menestynyt hyvin. Tämä kuitenkin ole, edellyttää tietysti, että tuomme rehua mutta tuonti ja vienti säännöt eivät yksin riitä kriisin selättämiseksi ja meille tulee syntymään tulevina vuosina yli tuotantoa ja markkinatilanne on näin ollen kriittinen ja näin sikakantaa tullaan vähentämään. Markkina on hyvin vaihteleva ja Belgia on aloittanut jo toimia näissä kysymyksissä, joita me aiomme jatkaa. 17.3. järjestetään korkean tason työryhmän kokous. Tavoitteena on parantaa avoimuutta ja käydä läpi rehu sääntelyä, josta jo puhuin. Uskon, että tässä tarvitaan sellainen ratkaisu, jos otetaan käyttöön tällainen erityinen suojamekanismi, joka koskee yksityistä varastointia, ja tämä toivottavasti osaltaan auttaa ratkaisemaan ongelman. Kolmansien maiden laatunormit sitten. Tämä on tällainen ikivihreä aihe, joka varmasti koskettaa meitä kaikkia. Uskon, että kaikki täällä salissa läsnä olijat ovat ostaneet elintarvikkeita kolmansista maista, joita ehkä jalostetaan EU:ssa. ssa EU:ssa turvallisuusvalvonta on hyvin pitkälle vietyä. Meillä on hyvin tehokas laadunvalvontajärjestelmä, jota tuottajien täytyy kunnioittaa. Ja tähän liittyy paljon erilaisia esteitä, joita tuottajien täytyy ylittää, mikäli haluavat päästä markkinoille – Eli täh- tähän liittyy yksi tuote. Sitten on toinen tuote, josta ei tiedä vastataanko se korkeisiin turvallisuusvaatimuksiin. Ja tällä voi olla taas kilpailun kannalta merkittävä rooli, koska tiukemmat säännöt tuovat mukana lisäkustannuksia ja niin edelleen. meidän tulisi vaatia myös kolmansilta valtiolta sitä, että ne pitävät kiinni samoista säännöistä kuin mitä eurooppalaisten tuotteiden tulee noudattaa. Ja nyt on meneillään oikeudellinen keskustelu tai lainsäädäntöehdotus, joka varmasti tuo mukanaan paljon keskustelua. Ja merkinnät sitten, alkuperämerkinnät, se minkälaisia merkintöjä tulee paketeissa olla. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Meidän täytyy katsoa, mistä tuote tulee, mitä tyypillisiä piirteitä sillä on, minkäla- minkälaiselta maantieteelliseltä alueelta se on peräisin. Sitten esitettiin kysymys GMOista Tämä alue on hyvin herkkä ja monimutkainen. Yritän puhua lyhyesti. Lähestymistapoja on sääntöjen osalta erilaisia. Ja me pyrimme siihen, että jäsenvaltiot todella saavat mahdollisuuden itse päättää, miten ne tuottavat GMO-tuotteita tai markkinoivat niitä ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa juuri näissä kysymyksissä. Avoimia kysymyksiä on vielä paljon, mutta toivottavasti saamme onnistumisia aikaan tässä asiassa. No, voisin nyt puhua vielä muistakin asioista, kertoa teille lisää, mutta ehkä on parempi, että vastaan nyt teidän esittämiinne kysymyksiin. Kiitos. Eh, ministro Fakir. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille tästä erittäin yksityiskohtaisesta esityksestä. Ja monet kysymykset todellakin saivat syven, hyvin syvät vastaukset. Nyt pyytäisin, että kunnioittaisitte rajoitettuja puheaikoja. Darashi, olkaa. Ministeri. Kiitoksia Könnyen megválaszolható kérdés. Niin, herra ministeri, minulla olisi ollut hyvin konkreettinen, helposti vastattavissa oleva kysymys. Kannattaako Unkari sitä, että 2014 vuoden jälkeistä modulointia jatketaan, eli että, että, että ykköspilarista siirretään kakkoseen lisää varoja? No toinen kysymys on vähän mutkikkaampi. Millä tavalla me voisimme EUta auttaa muodostumaan sellaiseksi, ettei viljelijälle tulisi enää enempää tällaista byrokraattista painolastia. Ja, ja miten siinä voitaisiin edetä, edetä. Päämäärätietoisesti tietysti viljelijäväestöä pitää motivoida suojelemaan ympäristöä, mutta se on tämä komission anti tässä suhteessa on ollut ristiriitaista. Esimerkiksi ykköspilarissa on tämmöinen könttäsumma rahaa tähän tarkoitukseen, mutta viljelijöiden välisiä toimintaeroja ei millään tavalla tässä ole huomioitu. Miten tätä rahaa voitaisiin tasapuolisemmin jakaa? Grazie onorevole Tabacci. Erranz Garcia, poi Mato. Sí, gracias, presidente. Herrat Garcia. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti olen yhtä mieltä siitä, että on aloja, joita tarvitsee erityisesti tukea. Ensinnäkin äh, siipikarja ja sitten toiseksi sianliha-ala. Mitä mieltä olette siitä, että komissio ei aio kääntyä parlamentin puoleen häkkikysymyksessä ja siinä, että miten suojellaan ja edistetään niitä tuottajia, jotka ovat jo puuttuneet häkkikysymyksiin. Sitten sianliha. Elintarviketurvallisuusviranomainen on ottanut asiaan kantaa. Mitä mieltä olette sianliharehukysymyksistä? Rannes Garcia, molto bene, onorevole Ma. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Mato. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, sanoitte, että Euroopan parlamentin tulisi olla neuvoston kumppani. No olisi hyvä, että ministerikin olisi tämän valiokunnan ensisijainen kumppani ja erityisesti tällainen hyvän äärialueille. YMPstä puhutaan tässä yhteydessä paljon. Tärkeitä kysymyksiä ovat ensinnäkin se, että ministeri sitoutuisi siihen, että kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin todella pitäydyttäisiin. Näin ei aina ole ollut, eikä vakaviin kysymyksiin ole vielä puututtu. Esimerkiksi Marokko ei ole pidetty kiinni tietyistä määristä ja sovituista hintatasoista. Ja meillä on hyvin erilainen vaatimustaso kolmansille maille verrattuna EUn sisäisiin vaatimuksiin. Ja sitten haluaisin kuulla teiltä, e-, että todella tuette sellaisia Portugalin, Espanjan, Ranskan äärialueita, joille tämä tuki on äärimmäisen tärkeää. Sitten banaaniala. Haluaisin kuulla teiltäkin, että tulette tukemaan EUn bananituotantoa. Se on riskialttina ja olen varma, että te voitte alkaa puolustaa tätä meidän kannaltamme niin tärkeää alaa. Grazie onorevole Mato, McGuinness, poi onorevole Thank you, Chairman, and my thanks to the Minister. Kiitoksia ja kiitos myös ministerille. Mitä ympiin tulee, sehän on johtanut siihen, että vain 50 prosenttia tuloista on toteutunut, joten ilman muuta budjettisäännökset ovat ensisijaisia. Hintojen avoimuus ja markkinahinnat. Haluaisin ehdottaa, että neuvosto todellakin tarkkailisi tuottajia eikä, ja myös muita osia elintarvikeketjussa. Tämä on tärkeä osa yhtälöä tänään äh, meillä oli epämuodollinen keskustelu asiasta. Puhumme moraalista ja etiikasta tässä yhteydessä, joten haluaisin ehdottaa, että nämä kaksi sanaa, käsitettä elintarvikeketjussa olisivat mukana ja että myös viljelijät saisivat äh, reilun osuutensa. Reimer. Reimer. meine erste Frage Kiitoksia. Ensimmäinen ky- kysymykseni koskee sopimustamme Mercosur-maiden kanssa. Ja meillä on sopimus, että tämä, tänä, tänä vuonna on, on tarkoitus määritellä maatalouden sopimustavoitteet tarpeen, tarkemmin, millä tavalla Unkari aikoo näitä neuvotteluja käydä. käydä ja, ja millä tavalla sitten maatalousministeri äh, ajattelee, mitä hän ajattelee näistä äh, ratkaisevista äh, ongelmakohdista. Sitten haluan vielä kysyä GMO-tekniikasta. Se, jotkut haluavat määritellä oman, omien viljelylakkeettensa rajat. Maa, maakohtaisesti tai maan rajan sisällä. Neuvostosta äh, tästä keskustellaan. Komissiosta on vastikään tullut äh, tuore äh, tiedonanto koskien tätä GMOta ja viljelijöiden oikeutta itse määritellä sitten puhtaat alueet ja erottaa näitä sitten geeniteknologisesti muutetuista liikkeistä. Grazie onorevole ja, danke. Ähm, die Wirtschaftskrise hat ja überall in den EU-Mitgliedstaaten ihre... Talouskriisi on jättänyt jälkensä kaikkialle EU-hun ja tästä päädynkin käsittelemään yhteisrahoitusta. Tiedämme, että se on tärkeä väline, myös valvontaväline EU-ssa, mutta meillä on ongelma siinä, miten ja mitä kriteereitä tältä osin käytetään rahoituksessa. Yhteisrahoitussääntöjä muokataan ja niitä voi muokata eri alueilla eri tavoin. Esimerkiksi ähm, hakemuksen esittäjä tai muu taho siis kaikki tahot eivät pysty käsittelemään näitä hakemuksia menestyksekkäästi. Oi Morvi. Ja, e, vielen dank, Herr Präsident, und e, vielen dank, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Lyhyt kysymys vielä. Tähän olette neuvostossa siellä ammattipolitiikkoja, jos maatalouden uudistusta siellä sitten suunnittelette ja rahoja, joita, mutta rahathan juontuvat jäsenmaiden jäsenmaksu panostuksista, missä te seisotte. Haluaisitteko te jäsenmaksuja pitää entisellä, entisellä tasolla vai, vai onko teillä joku kolmas tie? Haluaisitteko niitä nostaa, laskea vai tehdä jotain muuta? Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm bizottságunkban. Kiitoksia. Haluan kiittää, toivottaa ministerin ja hänen työntekijänsä tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Ja toivotan koko Unkarille onnistunutta puheenjohtajan kautta. On tärkeää, että toimimme yhdessä ystävällismielisessä hengessä. nyt tähän historialliseen hetkeen asti olemme olleet tavallaan tällaisten keskusmaiden seuraajia, mutta meidän pitää olla mukana luomassa ja määrittelemässä eurooppalaista politiikkaa. Emme saa kuitenkaan teeskennellä, että kaikki olisi parhain päin. Meidän velvollisuutemme on, että että otamme huomioon EUn Unkarin maanviljelijöiden kokemukset kommunismin jälkeisestä ajasta. Ammennamme niistä EU:ssa. Meidän pitää todella tarjota kaikkemme, jotta saamme edes murto-osaan tukirahoista. Me tuotamme elintarviketeollisuustuotteita teollisuustuotteita ja esimerkiksi sokerituotanto on loppunut Unkarissa. Unkarin kausi voi menestyä ainoastaan tietyin ehdoin. Nyt pitää vihdoin päästä eroon tällaisista epäreiluista toimintamalleista. Unkari sen tulisi puheenjohtajakaudellaan olla Euroopan parlamentti, parlamenttiystävällinen, mutta sen pitäisi myös ottaa viljelijät mukaan keskusteluun, esimerkiksi maitoalan kohdalla. Maidon tuotteet pitäisi todella ottaa huomioon. Ja sitten mitä tulee mehiläisviljelijöihin, niin hekin, heidätkin pitää ottaa huomioon, kun heidän alastaan keskustellaan ja tietyt oikeussuojat. Sekin on uusi asia uusille jäsenvaltioille, mutta totta kai ne koskettavat myös muita EU-maita. Viljelijät ovat usein täysin oman onnensa nojassa supermarketin ja muiden myyjien käsissä. Ja kolmanneksi haluaisin mainita jotakin, josta puhuitte alussa. Sanoitte, että tavoitteena on, että ihmisille voidaan tuottaa turvallisia elintarvikkeita ja usein tämä tarkoittaa paikallisuutta tuotannossa ja jalostuksessa.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 me tarvitsemme vahvan paketin. Näin totesitte, kuinka tämä sitten äh, onnistuu puheenjohtajamaan sloganeihin, millaista viestiä haluatte viedä. En oikein ymmärrä. Kuinka mm, vahva paketti, kuten Rova Makines totesi, onnistuu. Meidän pitäisi oikeastaan olla hiukan noloina siitä, mitä olemme ehdottaneet viljelijöille, millaisissa olosuhteissa heidän pitäisi työskennellä. Minä odottaisin, että kaikki tai että kaikki haluavat vähentää maatalousmäärärahoja, eikö meidän asiamme ole puolustaa viljelijöitä. Kuinka käy, jos haluamme rajoittua vain toistamaan vanhaa? Kuinka, millaisen budjetin laadimme tällaisessa tilanteessa? Meidän pitäisi huolehtia viljelijöiden tuloista. He ovat ihmisiä, viljelijät ovat ihmisiä, jotka tekevät kovaa, raskasta työtä. Ja minä ihmettelen, miksi viljelijät ensinnäkään eivät ole edustettuna, miksi he eivät ole täällä. Ja aivan sama koskee markkinakysymystä. Eli vilja markkinat. Tässähän me olemme aivan samalla samanlaisessa tilanteessa kuin siipikarjan alalla koska vilja tuotanto riippuu aina ilmastosta, ajoista, joten aina ei voida ennustaa tuottavuutta. Meidän mielestämme taloudellinen tuki tässä, tällaisessa tilanteessa on normaalia. En. Poi l'onorevole Lavia. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons de voir Olemme hyvin iloisia siitä, että Unkari ottaa puheenjohtajuuden hoitaakseen. Minulla olisi kaksi kysymystä. Toinen maatalouspolitiikasta, toinen bilateraalisista sopimuksista. Komission neuvottelut Merkosuurin kanssa tapahtui ennen kuin teidän maanne ja monet muut tulivat unionin jäseneksi. Eli onko teidän aikomuksena kenties kyseenalaistaa tätä mandaattia? Ja mikä on maatalouspolitiikan realistinen tilanne, siis 27 jäsenmaan realistinen tilanne tällä hetkellä? Se uudistus, jota komissaari tällä hetkellä ehdottaa, siinähän käytettiin samoja termejä, pilarit, ne kaksi pilaria, joita nyt ehdostetaan, ei, eivät ole suinkaan samat kuin pilarit 12 vuotta sitten. Mitä kaikkia tämä kehitys on pitänyt sisällään pilareiden kohdalla? Tulevaisuuden kannalta on olennaista, että nuoria viljelijöitä on hyvin paljon tai anteeksi, hyvin vähän, joten tämä pitää todellakin ottaa paljon paremmin huomioon tulevaisuudessa. LaVie. Kiitos puheenjohtaja. Aiheet, joita täällä otettiin esiin YMPn suhteen, ovat sellaisia, että kaikkeen ei välttämättä kuuden kuukauden aikana ehditä vastaamaan ja kaikkea ei ehditty ottaa esiin. Nyt meidän täytyy muokata YMPn puitteita. Pidättekö tällaista siirtymäkautta välttämättömänä vai uskotteko, että kun siirrytään uuteen tukijärjestelmään, olipa se minkälainen tahansa, niin pitäisikö tämän siirtymän tapahtua kerrallaan? Uudistusta käsittelevä esittelijä Des viittasi pienyrityksiin ja hän puhui Liettuasta. Hän sanoi, että 15 hehtaarin tila on pieni tila. Mutta ei kaikkia tämän kokoisia tiloja voida pitää automaattisesti pieninä, koska 15 hehtaaria viljelytilaa vaatii 30 työpäivää vuodessa kun taas mm, muihin viljelytarkoituksiin työpäivä tarvitaan paljon enemmän. Eli uskotteko ministeri, että jäsenvaltioiden tulisi saada tiettyä joustavuutta, kun ne alkavat soveltaa järjestelmää, niin että voidaan ottaa alueelliset erot huomioon? Pinta-ala ei ole se kriteeri, jolla tehdään ero suurin ja pienen yrityksen välillä. Sitten puhuitte siitä, että hintavolatiliteettiin täytyy puuttua ja sitä täytyy vähentää. Onko tähän liittyen ongelmia? Ajatteletteko tässä nyt suoria mm, markkinainterventioita, kun ottaa huomioon, että ainoastaan 9 prosenttia YMPn budjetista on tällaisia mm, markkinainterventiotukia, vai ajatteletteko sellaista järjestelmää, jossa Mm, otetaan huomioon tulotaso muissa kuin EU-maissa. Kiitos se nyt Anju. Minister, I was particularly interested in what you did. Olin kiinnostunut siitä, mitä ette maininnut. Ensinnäkään äh, tulevaa kieltoa munivien kanojen hakkikäytännöstä. Te ette ehkä maininnut sitä, koska haluaisitte kunnioittaa toista valiokuntaa, tai sitten sitä, että asia siirretään seuraavalle puheenjohtajuudelle tai sitten, että kenties tilanne on tyydyttävä. Miksi ette maininnut tätä ja mitä aiotte tehdä sen eteen, koska munien määrä saattaa vähentyä, tai sitten tuotteet voivat ajatella, että he voivat rikkoa lakia. Kiitoksia. Tämä oli todellakin aktiivinen osallistuminen, hyvä ministeri. Meillä on vain 12-13 minuuttia puheaikaa annettavana, koska muuten emme voi viedä esityslistaa läpi. Kiitoksia vielä vastauksista ja annan vielä puheenvuoron viimeisille puheenvuoroille muille annettavaksi. Kiitoksia kovasti. Toki se ei sellaisia kysymyksiä olekaan, johon en haluaisi vastata. Ja, tuossa, ja, ja, ja jos aluksi jäi jotain sanomatta. Eli tämä asiakaskeskeisyys on tietysti meillekin tärkeää. Nyt haluaisin lähteä tästä viimeisestä kysymyksestä liikkeelle. Eli, eli näistä häkki kanahäkeistä ja näistä kasvatushäkeistä, mille, miten sitä se voitaisiin ratkaista. ratkaista. Ja, ää, ää, periaatteessa tämä, ää, tämä häkki, muni, munivien kanojen häkki koko ei ole välttämättä ää, ratkaiseva. Tässä no, nykyään Äh, perin, perinteiset häkit, jossa ää, äh, ää, äh, ovat vielä esimerkiksi käytössä monissa maissa, eikä se nyt meidän puheenjohtajakaudella välttämättä kummempaa ratkaisua ole luvassa. Tässä on 30 prosenttia ehdotettu kokoa kasvatettavaksi, mutta en tiedä, onko tässä sitten ratkaisua mahdollisesti saada, mahdollista saada Unkarin kaudella. Tietenkään tässä vaiheessa ei kasvattajakaan voida jättää yksin lähin, näinä kymmenenä viime, viime vuoden aikana, kymmenen viime vuoden aikana ei ole ollut yksinkertaisesti varoja esimerkiksi näitä, tätä koko suurentaa. Ja nyt on sitten vielä kaiken lisäksi tämä talouskriisi tuonut oman lisänsä näihin hankaluuksiin. Me, me täytyy tietysti näitä erilaisia teemoja sitten pohtia, paitsi täällä myöskin neuvostossa, ja katsoa, mitä nostamme esille. Meillä on voimassa oleva lainsäädäntö näistä häkkikoista olemassa vielä, että sitä välttämättä lähdetään muuttamaan. Aikaahan tässä voisi käyttää enemmänkin, mutta yritän kumminkin asiani eh, lyhyesti. Tämä on modulaation jatkaminen 2014 vuoden jälkeen eh, vaati tietysti yhteisen päätöksen. Eh, tulevaisuuden kannalta on tietenkin erittäin tärkeä päättää siitä, että tukipolitiikka on päämäärätietoista. tietoista – tietysti, että aktiiviset viljelijät sitä tukea sitten saavat, ne jotka sitten tekevät, paiskivat siellä tiloillaan töitä. Mutta millä, millä tavalla tämä sitten määritellään, siinä on aika toi, melkoisesti erilaista ilmaa. Esimerkiksi ovatko vaikkapa pupinpitäjät tai jotkut tällaiset kenties tähän äh, kategoriaan kuuluvia, mm, vaikkeivat, koska eivät saa kumminkaan suurita osaa äh, ansioistaan mm, suoraan maanviljelyksestä. Me täytyy äh, esimerkiksi monet, monilla tiloilla on suuria matkailutuloja Näin aikoina, ovatko ne sitten tukikelpoisia. Tämä tietenkin täytyy sitten miettiä, kuka sitten ei ole aktiivinen tilallinen, on on, äh, on tietenkin määriteltävä, jotta voidaan paremmin tuki, tukia kohdentaa. Äh, tähän koko asiakokonaisuuteen äh, kohdistaa monenmoista kritiikkiä, um, mitä tulevaisuudessa on luvassa ympäristöpolitiikan osalta. Tulevaisuuden kuva on huomattavasti, huomattavan kirkas kuitenkin se, eh, miten me, minkälaista lainsäädäntöä me täällä eh, hyväksymme. Ja meidän pitää kyetä eh, toimimaan luovasti ja laatia määräykset niin, että ne myöskin sitten kelpaavat viljelijälle. Ja no, me täytyy tässä eri, eri kokonaisuuksia kyetä yhdistämään ympäristön suojelu ja kestävä kehitys, että sitten koko maaseudulla, maaseudulla olisi valoisampi, ympäristöystävällisempi tulevaisuus luvassa. Mm, että puhuttiin jo siipikarjan ja esimerkiksi sikojen tuotannosta ja siihen kohdistuvat tuet. Me, me täytyy itse miettiä kai koko politiikkaa uudestaan. On tärkeää, että, että Euroopan unionista sitten on todellakin saatavissa erilaisia tukitoimia tällaisille sektoreille, jotka ovat hiipumassa sitten kolmansien maiden kanssa äh, neuvotteluja koko tukku, koko iltahan siinä menisi, jos niitä lähdettäisiin tässä puimaan. Äh, äh, komissio päivittää jatkuvasti meneillään olevien neuvottelujen tilaa. Ja ne on tietenkin monilta osin kiinnostavia viljelijäväestöllemme ja tietenkin myös kuluttajien etua, että etu on tässä yhteydessä muistettava. Talousrahoituskriisillä on ollut hyvinkin kielteisiä vaikutuksia maanviljelykselle. Esimerkiksi tämmöiset maksu, maksuajat ja muut ovat monet ajaneet ahtaalle. Me olemme kuitenkin pyrkineet Mm, höllentämään esimerkiksi näitä määräaikoja ja pitää sitten aina pelisääntöjä muuttaa sen, sen mukaan, että sekä suurtilalliset että pienviljelijät kykenevät näinä tiukkoinakin aikoina täyttämään tavoitteensa. Tästä meidän on ehdotettava sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopimuksia aika äh, tässä rientää, valuu tiimalasista huomaan. Yhteisrahoitus, niin seuraava asia kokonaisuus. Äh, yhteisrahoitus on äh, hyvinkin kiinteästi tämän YMPn, tähän YMPn uudistukseen kuuluva kokonaisuus, jäsen, jäsen, jäsenmaiden rahoitusosuus siinä avainasemassa. Äh, tämä koko yhteinen maatalouspolitiikka tietysti pitkään määrittää äh, maatalouspolitiikan tilaa Euroopassa, mitä sitten tulee nuoriin viljelijöihin. Äh, hehän tietenkin ovat avainasemassa siinä, kun ajatellaan maanviljelyn tulevaisuutta. Meidän pitää tarjota, tarjota tukea riittävästi niin, että myöskin sitten uuden ammat, uuteen ammattiin hakeutuva sitten kykenee siinä toimimaan. Ja sitten kysyttiin, mikä, mikä on näkemykseni siitä, mistä rahat otetaan jäsenmailta vai EUta miten puheenjohtaja maa tämän näkee, asian kokee ja näkee. No tämä on kumminkin vasta tulevaisuuden asia. Minä olen kumminkin viljelijän puolella, on, on miten on. Grazie, ministro. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kiitoksia, että olitte käytettävissä. Olen vakuuttunut siitä, että Unkari puheenjohtajamaana antaa vielä meille paljon. Pidämme yhteyttä toimielintemme välillä ja otamme huomioon uuden suunnan onnea matkaan. Pieni tauko ja sitten dioksiiniaihe. Kollegi, l'ultimo punto. No niin, hyvät kollegat, nyt viimeinen kohta esityslistalla. Menkääpäs nyt istumaan. No niin, viimeinen esityslistan kohta tänään koskee dioksiinia ja komissio sanko pääosasto esittelee meille nyt nykytilanteen. Kuten tiedätte, John Daly viime viikolla Strasbourgissa täysistuntokeskustelussa ilmoitti, että komissio harkitsee mahdollisia uusia toimenpiteitä, jotta voidaan välttää tämänkaltaiset tapahtumat tulevaisuudessa. Ja me päätimme, että meidän tulee keskustella tästä asiasta vielä täällä maatalousvaliokunnassa. Ja nyt annan heti puheenvuoron komission edustajalle. Hän johtaa siis kansanterveyden pääosastoa. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne maatalousvaliokuntaan. Ja olisi hienoa, jos voisitte vastata jäsentemme kysymyksiin. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Oui, je vous remercie de nous avoir invités afin... Kiitoksia kutsusta tähän valiokuntaan. Näin voimme hieman katsoa, missä mennään. Olemme jakaneet tällaisen pienen kuvan, josta nyt näkee, mikä tilanne on. délivrer Eli kysymyksessä on yritys, joka tuottaa biodieseliä. Teillä on tästä erittely tästä koko prosessista. Nämä rasvan tuottajat ovat sekoittaneet näihin rasvoihin myös muualta tulleita rasvoja. Ja Saksan kohdalla – nämä ravintotehtaat, niissä valmistettiin sekä moniville kanoille, kalkkunoille, vasikoille että muille eläimille rehua. Ja nämä rasvat toimitettiin tiloille. Te tiedätte, että se saaste tai kontaminaatio, joka löydettiin rehusta, eläinperäisestä rehusta, eli siitä, että eläimet itse käyttivät saastuneiden eläinten tuottamaa rasvaa. Tämä aiheutti kansanterveydelle välittömän vaaran. Kuitenkin nämä vaarat olivat suhteellisen pieniä tiettyjen analyysien valossa – ne ovat heikommalla tasolla kuin niissä kriiseissä tai kriisissä, joita, joka esimerkiksi tapahtui Irlannissa kaksi ja puoli vuotta sitten, jossa taas kaksi ja puoli kertaa enemmän vaaroja oli todettavissa. Ja taas vastaavasti myös Belgiassa 99-kertaisesti. Sianliha oli tai munien kohdalla kolme tai neljä kertaa suurempi. Eli saaste todettiin, mutta sen kohdalla ei todettu välitöntä vaaraa kansanterveydelle. Mikäli riski todetaan ja ihmisten terveys vaarantuu ravinnon kautta, Ei siis tällaista ei saa tapahtua, mitään saasteita ei saa sisältyä elintarvikkeisiin. Meillähän täytyy olla tästä erittäin tiukka lainsäädäntö ja että voimme tarkistaa, että eläimissä on alhainen dioksiinipitoisuus. Toisaalta haluaisin sanoa, että avoimuus, joka vallitsee Euroopan unionissa järjestelmänä, on toiminut hyvin ja Saksa on tiedottanut nopean hälytyksen kautta kaikille jäsenmaille tilanteesta ja Saksa jo 27.12. illalla tiedotti tästä, tiedotti jäsenvaltioille – siten, että raportteja tuli päivittäin tilanteen kehityksestä. Me olimme yhteydessä myös kolmansiin maihin, koska karjan ravinto, joka lopulta on ihmisravintoakin, oliko se levityksessä kolmansissa maissa – tietääksemme, eikä saksalaisten tiedossa, ei ollut sellaisia elin, karjaelintarvikkeita, rehua, joka olisi ollut saastunutta ja joka siis olisi toimitettu kolmansiin maihin. Jotkut kolmannet maat kuitenkin ryhtyivät toimenpiteisiin esimerkiksi saksalaisen sianlihan suhteen. Kiina, Valko-Venäjä esimerkiksi kielsivät näiden tuonnin. Ja Venäjä asetti heti tuontiehtoja ja tuontitestejä, mutta ei kuitenkaan kieltänyt täysin tuontia. Jatkuvaa yhteistyötä oli Saksan viranomaisten, komission ja jäsenmaiden välillä, jotta kaikki tietäisivät ne toimet, joihin ryhdyttiin. Tässä samaisessa kaaviossa todetaan, että 7.12. saksalaiset, tietyt saksalaiset tilat saivat ravinteita 25 yrityksestä, jotka mainitaan tässä. Ja ne, niiden tuotteet estettiin ilman, että esimerkiksi munat, liha, jos testit eivät ole positiivisia, tietenkään näitä tuotteita ei voitu käyttää. Kaikki näiden 25 yrityksen tuottamat tuotteet eivät kuitenkaan olleet dioksiinin saastuttamia. Saksan viranomaisten tutkimusten mukaan tietyt tilat, kuten voitte nähdä 24.12 ja kuten todettiin eilen illalla, kuitenkin 124 tilaa jäi kiellon piiriin siten, että ne voivat tuottaa maitoa, lihaa, munia vain siten, että tuotteiden mm, pitoisuus on matalampi kuin EUn normit asettavat. Mitkä olivat sitten syyt tilanteeseen? Esimerkiksi tämän biodieselfirman tai yhtiön tuottamat dioksiinipitoisuudet. Saksan viranomaiset eivät ole vielä antaneet virallisia vastauksia tutkimuksiin. Ehkä inhimillinen tekijä oli taustalla. Böselissä sijaitsevassa yrityksessä ehkä oli tapahtunut inhimillinen virhe, koska sen rasvat tai rasvoja valmistettiin toisaalta teollisuus- tai tekniseen käyttöön ja toisaalta, tai siis tämän piirissä paperikäyttöön. Tiettyjä rasvoja kuitenkin sekoitettiin myös eläinrehuun yrityksessä siis valmistettiin kahta eri rasvatyyppiä ja on täysin mahdollista, että jossakin tuotantovaiheessa oli tapahtunut inhimillinen erehdys. Saksan viranomaiset kuitenkin puhuvat petoksesta mieluummin ilman, että tätä on mitenkään todistettu. Ja tämä Bösel, Böselissä sijaitseva yhtiö. Siitä neljä tuotetta oli saastunut ja on hyvin vaikea selittää tätä inhimillisen erehdyksen kautta, koska kuitenkin neljä yksikköä oli, vesiyksikköä oli saastunut, joten Saksan viranomaiset ovat sitä mieltä, että tässä kerta kaikkiaan on aivan liian paljon tapahtunut, että kysymys olisi puhtaasti tekninen virhe. Oikeustasolla tästä Saksassa puhutaan, mutta vielä näitä tuloksia ei ole siis saatu. Komissio ja komissaari viime viikolla Strasbourgin täysistunnossa ilmoittivat ja, ja vielä tätä täsmennettiin eilisessä maatalous neuvostossa, että neljän toimenpiteen paketti pannaan toimeen. Ensinnäkin tulee selkeyttää tämänhetkistä lainsäädäntöä, jotta voidaan estää vastaavat ongelmat tulevaisuudessa. Ja toiseksi sellaiset yritykset, jotka käsittelevät rasvoja, niiden kohdalla sovelletaan käytäntöä, sellaista käytäntöä, että yritys, joka valmistaa rasvoja, sen tulee suostua siihen, että tietyt tarkista, tarkistukset sallitaan. Toinen toimenpide on taas tuotantovirtojen erottaminen niissä yrityksessä, jotka valmistavat tai niiden välillä, jotka valmistavat siis teollisuuteen tarkoitettuja ja toisaalta eläimille tarkoitettuja rasvatuotteita. Ensimmäinen reitti on fyysinen erottaminen, eli kielletään se, että samaisessa yrityksessä voidaan yleensä valmistaa näitä kahta rasvatyyppiä, vaan niiden tulee olla erotettu maantieteellisesti jopa parilla kilometrillä. Ja toiseksi, että tällainen yritys, joka valmistaa rasvoja, että sen piirissä kaikki inhimilliset erehdykset eliminoidaan. Esimerkiksi putkissa tai muissa laitteissa pitää olla tietyt tekniset kriteerit, että esimerkiksi eläimille tarkoitettu tai teollisuusrasvat eivät missään vaiheessa joudu tekemiseen toistensa kanssa. Eli esimerkiksi pumpun läpimitta on sellainen, että se ei päästä tietyn tyyppistä rasvaa läpi. Kolmas toimenpide on parannuskeino ja dioksiinin kontrolli ja testit yrityksissä, jotka käsittelevät rasvoja, olivat ne sitten eläimille tarkoitetut tai eläinperäiset rasvat, mikä oli dioksiinikriisin alku, tai kasviperäiset rasvat. Valvonnan ja testien tulee olla pakollisia, nykyään ne ovat vielä vapaaehtoisia ja niillä tulee olla tietty tiheys yrityksissä, jotka valmistavat rasvoja. EU:ssa on sovellettu Belgian mallia, joka otettiin käyttöön vuoden 1991 jälkeen sellaisin valvontajärjestelmiin, joita on käytetty rasvaa tuottavissa yrityksissä. Esimerkiksi jokainen tai tietty rasvaerä testataan, yli kahden tonnin erä testataan dioksiinipitoisuudessa. Tietyt laboratoriot, jotka tekevät näitä analyysejä, niin niiden tulee, tai ne tulee ottaa toimintaan mukaan. On olemassa yrityksiä, jotka itse kontrolloivat tilannetta, mutta heidän tulee kuitenkin suostua siihen, että ulkopuoliset tarkastajat antavat raportteja. Myös yksityiset laboratoriot ähm, voivat raportoida kansallisille viranomaisille siten, että raportointi on ikään kuin kaksin, tai päällikkäistä kaksinkertaista. Tässä ne neljä toimenpidettä, joita tutkimme tällä hetkellä – joista keskustelemme ruokateollisuuden kanssa. Ja ensi maanantaina me neuvottelemme myös kaikkien näiden yritysten kanssa. Ja toivomme, että saamme täytäntöön kaikki nämä toimenpiteet mahdollisimman pian ja että ne käsitellään parlamentissa ja että niistä äänestetään. Mielestämme kyseiset toimenpiteet toimenpiteet voivat vähentää inhimillistä riskitekijää, erehdyksen tekijää ja myös minimoida mm, mahdolliset petokset. Jos petos on tapahtunut siten, että analyysit tai testit ovat, niiden lukumäärä on noussut sellaisissa yrityksissä, jotka esimerkiksi sekoittavat rasvoja maisiin tai soijaan. Petokset ovat aina mahdollisia juuri hinnan takia näissä yhteyksissä. Eli tässä nopeasti selvitystilanteestamme tällä hetkellä. Merci, monsieur Baudelaire. Eh, non abbiamo... Kiitos, herra Baudelaire. Nyt meillä ei olekaan enää aikaa. Voimme kuulla ainoastaan pari kolme puheenvuoroa ja meidän täytyy varmasti jatkaa keskustelua huomenna koordinaattoreiden kokouksen jälkeen. Ensin Rodus, sitten Hoisling ja sitten Danelis, jos ehdimme vielä. Ja Jägle. Se siete rapidissi. Eli jos olette hyvin nopeita, niin ehkä vielä joku siihen lisäksi. Danke auf der Kommission, dass Sie zu... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle siitä, että se tuli paikalle. On paljon kysymyksiä, joihin haluaisin vastauksen, mutta koska aika vähän, voin esittää noistaan vähän kysymyksiä. Eilinen maatalousministeri neuvosto sai Saksan ministeri Egnerin ehdotuksen käsiteltäväkseen koskien rehua ja tässä oli ehdotus siitä, että näitä kysymyksiä toteutettaisiin myös EU-tasolla, mutta komissio vastusti tätä. Viljelijät vaativat ja odottavat, että teemme kaikkemme, jotta kaikissa jäsenvaltioissa voidaan todella taata elintarviketurvallisuuden korkea taso. Yleensä näin on, mutta tässä on kyseessä rikollisuus. Ja meidän täytyy todella toimia tätä vastaan. Vienti voi reagoida hyvin paljon tällaisiin kysymyksiin. Tämä on nähty ja vaikka tarkistukset ovat olleet puutetomia, niin silti, ja vaikka testitulokset ovat olleet hyvin, silti Venäjä halusi sulkea rajansa, mutta tämä pystyttiin estämään. Kuitenkin tänä aikana hinnat ovat laskeneet maan tasolle ja tuotteita on jopa lahjoitettu tässä EU voi olla avuksi. Täysistunnossa otin jo tämän kysymyksen esiin ja haluaisin tehdä tämän uudelleen. Kuluttajat ovat aivan oikeutetusti vihoissaan ja maanviljelijöille on koitunut suuria menetyksiä. Ja jopa tuhansia tuotantolaitoksia ja tiloja on jouduttu sulkemaan ja tällä hetkellä niitä on vielä 600. Jotkut ovat täysin toimintansa jos joitakin tiloja on jopa jouduttu sulkemaan lopullisesti. Tässä on kysymys vastuullisuuskysymyksistä, mutta en usko, että mitään sellaista takaajaa löydetään, joka suostuu kantamaan kaiken vastuun näissä kysymyksissä. Nyt puhumme noin sadan miljoonan euron tappioista, ehkä suuremmastakin määrästä. Ja nyt olen sitä mieltä, että tarvitsemme eurooppalaisen rahaston, johon elintarviketeollisuus Euroopassa maksaa määrärahoja, joita se itse myös hallitsee ja hallinnoi, ja näiden maksujen tulisi olla sitovia. Komission tulisi ottaa tämä käsittelyyn toimintasuunnitelmassaan. Haluaisin tehdä selväksi sen, että yksityisten laboratorioiden ilmoitusvelvollisuus ei ole tähän asti toiminut. Kun negatiivisia lukuja on löydetty, niin tästä ilmoitettiin ainoastaan firmoille, mutta ei valtiollisille tahoille. Samoin kaipaan tässä todella tuntuvia sanktioita. Minkälaiset menet menetelmiä komissio aikoo toteuttaa ja onko tiukempia tarkastukset tulossa. Dioksiini ei ole ainut asia, jossa meidän täytyy olla varuillamme. Ja nyt lopuksi viimeinen kysymykseni. Viime viikolla komissio täysistunnossa kertoi valtuuskunnasta, joka lähtee pian Saksaan tarkastelemaan tilannetta paikan päällä. Ja minua kiinnostaisi, mikä tämän valtuuskunnan mandaatti tarkkaan ottaen on. Kiitos. Ja nyt uh, Hoisling. Koitetaan pysyä aikataulussa, että saadaan asia tänään käsiteltyä. Komissio totesi, että, e, että tässä tapauksessa tämä jäljitettävyys on toiminut hyvin. Ja, no, mutta ei se nyt sun, näin suinkaan ole tapahtunut, koska tämä on päässyt vahingon tapahtumaan, entäs niin tämmöinen kontrolli ja valvonta tarvitsee varmaankin vähän terävöittämistä tässä. E, eli e, mistä, mitä johtopäätöksiä tästä koko jopakasta nyt on vedettävissä? Tämä EU-tasolla etsittävä yhteinen ratkaisu versus jäsenmaiden tasolla. Tietysti alun alkaen voitaisiin hyvin positiivisesti suhtautua siitä, mutta miksei tätä vastuukysymystä nyt on sitten kierretty tästä on, tietenkin viljelijät ovat nyt sitten joutuneet kantamaan tämän lopputaakan vastuun. Eli miten tämmöiset lupamenettelyt sitten jatkossa tullaan hoitamaan, onko jonkinlainen jonkun sopivaisuustesti. Te puhuitte tästä tehtaalla tapahtuvasta tuotannon tuotannon tuotantolinjojen, tuotantolinjojen eriyttämisestä tämmöisiä, on ihan aivan erilaiset tehtaat. Kysymys yksi, yksi on kemian tehdas, yksi on rehutehdas. Tietysti. Ja, ja sitten tietysti jännittävän kysymys on se, että, että millä tavalla tätä sitten valvotaan ja mit, mitä, minkälaisia testejä tässä nyt on luvassa tai on tehty jo. Testit ovat äärimmäisen kalliita. Tässä on puhuttu 200 tonnista miten tämä, miksi juuri tämä 200 tonnia, miksi se on päädytty? Kiitos. Daneli seuraavaksi ja sitten Haimas. Kiitoksia. Olen siitä mieltä, että päinvastoin kuin että pyritään vakuuttelemaan siitä, että järjestelmä on toiminut hyvin, Kuten kuulimme viime viikolla komission jäseneltä ja tänään komission edustajalta, he kaikki pystyvät, pyrkivät rauhoittelemaan meitä, niin mielestäni tällä kertaa kyseessä on skandaali. Dioksiiniskandaali rehuissa. Tämä on todella vakava. Ja tilanne on tällä kertaa erilainen kuin aikaisemmin. Kyseessä on nyt Saksa, Saksan kaltainen maa. Tiedämme, mm, kuinka kurinalaisesti Saksassa on perinteisesti toiminut. Ja tiedämme, että valvontajärjestelmät toimivat hyvin, mutta jos näin on käynyt Saksassa, niin mitä sitten voikaan käydä muissa maissa? Talouskriisin aikana, kun kaikki pyrkivät saamaan entistä suuremmat tulot ja vähentämään kustannuksia, niin valvontajärjestelmä muuttuu entistä heiveröisemmäksi ja olemme varmoja, että valvontajärjestelmä tulee seuraavilla tavoilla parantaa. Valvonnan pitää olla uskottavaa, sille pitää antaa oikeanlaiset kustannukset ja toiseksi täytyy katsoa, minkälaisiin sanktioihin voidaan lähteä, koska kyllähän järjestelmän osana tulee olla tietty rangaist- rangaistusmahdollisuus. varsinkin kun ihmiset otetaan kiinni itse teossa. Haimas ja sitten Jägle. Also ich möchte nur kurz Ja lyhyesti, koska aikakin on jo lopussa. Jos täällä taustalla on jotain rikollista toimintaa, sillä tietenkään varmaankaan sitten ankarimmatkaan rangaistukset estä tällaista toimintaa mutta tässä täytyy nyt pyrkiä tämmöiseen yksi, yksinkertaiseen käytännön ratkaisuun, eikö se nyt erotu silmällä tämä, nämä eri rasvat? Grazie, onorevole. Kiitos. Nyt vielä Elisabeth Jegle ja sitten Jaar. Kiitos puheenjohtaja yritän puhua lyhyesti, mutta tässä olisi kyllä paljon sanottavaa. Ensinnäkin en olisi koskaan uskonut joutuvani käymään tämän kaltaisen asian läpi täällä parlamentissa ollessani. Olen nähnyt tämän jo aikaisemmin ja se, että tämä nyt tapahtuu Saksassa on äärimmäisen vaikeaa. Me yleensä aina teemme niin, että kaikki sujuu mahdollisimman hyvin, mutta jos tässä taustalla on rikollisuutta, niin silloin voimme tehdä mitä haluamme. Tilanne on ja pysyy vaikeana. Vaadin kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että Saksa selkeästi reagoi, käyttää selkeitä sanktioita. Tämä on tapa, joka voi toimia. Ja sitten maksukyvyttömyys. Siinä meidän olisi pitänyt laatia lakeja aikaisemmin. Ja toiseksi, tulevaisuudessa en tule sallimaan sitä, että rehuteollisuus jatkaa vanhan mallin ja maatalousala joutuu kärsimään. Näin ei saa olla. Meidän täytyy löytää selkeitä sääntöjä. Komissio on ehdottanut jo että tässä ehkä ollaan nyt menossa hyvän suuntaan, mutta mitä tulee elintarvikehygienia asetuksen, niin äh, tässä todella pitäisi katsoa tähän liittyviä asetuksia perinpohjaisesti eikä ainoastaan tehdä teollisuus- ja rehurasvojen välillä eroa. Kysymys kuuluu, miten tämä e- ero tehdään, mutta täytyy pohtia myös kuljetuksia. Jos laivassa on ensin dioksiini, rasva ja sen jälkeen sitten rehurasva, tällä on seuraamuksia. Me olemme kieltäneet Saksassa eläinperäisen rasvan. Meidän tulee käyttää siis kasvirasvoja ja pyydän, että komissio todella tekee hyvän ja tiukan ehdotuksen. Kiitos. Se nyt Jar ja sitten Sikierski ja sitten päätämme. Sikierski, you want to check the floor? Si. Sikierski. No, krutko, Problem systemu kontroli. My się musimy zastanowić... Niin. Kysymyshän tietysti on e, valvonnasta meidän pitäisi selvittää, missä on menty vikaan. Kun näitä sääntöjä ja määräyksiä analysoidaan, pitää, kannattaa pitää mielessä, että, että tässä nyt sitten tämä tilanne on kolhinut viljelijöitä kaikkein eniten. Valvonta, valvonta kaivataan. Niin, Need any more en usko, että me tarvitsemme enää lisää lainsäädäntöä, koska meillä on jo kolme lainsäädäntöpakettia ja me olemme nähneet jo esimerkiksi Englannissa, että kolme eri systeemiä on kattanut tämän saman tilanteen. Äh, todellakaan lakia, lakia ei saa määrätietoisesti rikkoa pyydän anteeksi komissiolta, mutta koska meidän täytyy nyt tyhjentää tämä sali, niin pyytäisin, että voisitteko vastata näihin viimeisiin kysymyksiin kirjallisesti sihteeristöllemme. Saimme kuitenkin selvyyttä asiaan. Kiitän kaikkia. Tapaamme huomenna kello 9.30. Yhdeksältä koordinaattorit ja valiokunta 9.30. Kiitos kaikille. Istunto päättyy. Wow, wow.